Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, tänään jatkamme kokoustamme koordinaattoreiden päätökset eiliseltä kokoukselta on jaettu teille. Ja jos ei ole kommentteja tänään 2013 mennessä, niin sitten ne pidetään hyväksyttyinä. Ja voimme siirtyä äänestyksiin. Koeäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja missäkään ei ole liikaa ääniä. Mikään ryhmä ei ole äänestänyt liikaa. Selvä. Aloitetaan äänestys. Kalastusmatkailun rooli kalastuksen monipuolistamisessa. Valmistelija on Istvan Uihely. Hän ei ole tänään täällä. Tarkistus yksi puolesta Hetki varmaan tarvitaan vielä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty E Anteeksi, mutta EPPn äänestysluettelo on järjestetty eri tavoin kuin miten te nyt äänestytätte. Siksi pyytäisin, että kollegat menisivät tähän äänestysluetteloon kaksi, eli kalastukseen liittyvän matkailun rooli. Ei tässä mitään ongelmaa. Remark. Hyvin tärkeä huomautus. Totta kai Hyvä, että mainitsitte. You can continue. Kiitos, niin voit jatkaa nyt. Kiitos, kiitos, että sain luvan jatkaa. No niin, kompromissi yksi. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta, Evan pahoittelut, sanoi puheenjohtaja. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 13 raukeaa. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Tarkistus 26 Äänestys alkaa. Ja päättyy. 23 puolesta 19 vastaan, ei tyhjää ja hyväksytty. Tarkoitus 27 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 ja 30, ei, yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Neljäkymmentä äänestys päättyy.

vastaan tyhjä hyväksytty. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyvin harva ääni nähtävissä. Eli 52 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt tämä tuli selväksi. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää ääntä. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onneksi olkoon, herra Uihelyi. Herra Uihei. Seuraava äänestys. Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun. Valmistelija on Kosmas Lotovski. Kompromiss. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjä tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. geschlossen. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 24 vastaan, ei tyhjää ääniä hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan myös. Tarkistus 19, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan, ei tyhjään ääniä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 32 puolesta. A, selvä. Pahoittelut, se raukeaa. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 49. Älsys alkaa. Ja päättyy. 21 puolesta 23 vastaan. Ei tyhjiä, hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 52, ei kun sekin on 57 puolesta, 57 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 86. äänsys alkaa. Moment, die EVP EPPllä e yksi liikaa ja vihreät, hetkinen, eihän voi olla. Kann ich sein. Ei voi olla järjestelmä sanoa, että vihreät yksi lisää, mutta meitä on vain kolme. Ja, das ist vielleicht Wunschdenken von einem. Ehkä tämä on jonkun toiveajattelua, niin. EPP on nyt oikein vai? Werden wir gehackt? Also wir sind nur drei. Meitähän on vain kolme vihreää. No, katsotaan. Eli se oli 86, 21 puolesta 24 vastaan, ei tyhjiä hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 81 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraava raukeaa. 89 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Loppuäänestys alkaa. Äh, ist geschlossen. Äänestys päättyy. 40 puolesta 4 vastaan, yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Onneksi olkoon Slotowski. Nyt tulemme vesiliikenteen henkilöpalvelujen mahdollisuuksien hyödyntämistä koskevaan mietintöön. Esittelijä on Keith Taylor. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjiä tarkistetaan. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 21 vastaan, kaksi tyhjää ääntä hylätty. Äh. Amendment 27. Tarkistus 27. 27 tarkistus vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 44 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä 50. Alkaa. Ist geschlossen. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan, ei tyhjää, eli hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan vielä. 53 äänestys alkaa. ja päättyy. 27 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä, eli hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä 58. Äänestys alkaa ja päättyy. 21 puolesta, 24 vastaan, yksi tyhjä, eli hylätty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää. Nyt ei saada selkoa, eli tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 20 puolesta, 26 vastaan, ei tyhjää, hylätty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 22 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. 65 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 hetkinen, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus Onko tähän huomautettavaa? Ei ole. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 2. Onko joku tätä vastaan? Haluaako käyttää puheenvuoron? Ei. Vai yksi vastustaa? Jaha. Siis suullinen tarkistus kakkonen. Niin onko siis joku suullista tarkistusta vastaan tässä? Jaha. No sitten se on hylätty. Sitten äänestetään, hetkinen, 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 87 puolesta, vastaan, Tarkistetaan vielä. 87 äänestys alkaa ja päättyy. 23 puolesta ja vastaan, eikä tyhjää, joten hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 92 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 93 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 94 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Ovatko nämä seuraavat nyt nipussa 113-119 puolesta vastaan tyhjää? No tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa ja päättyy.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 Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko asiakirjasta. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. 42 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjää. Hyväksytty. Onneksi olkoon, Keith Taylor. Sitten 13. Uusia mahdollisuuksia pienille liikenneyrittäjille. Tällaiset yhteistyö, liiketoimintamallit. Dominic Rike. Ensin tarkistus 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20, 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 53 siis. Äänestys alkaa. Päättyy. 23 puolesta, 21 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan vielä. 56 äänestys alkaa. ja päättyy. 20 puolesta 26 vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaanpa vielä. 65 siis äänestys alkaa. Ja päättyy. 25 puolesta, 21 vastaan, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 84, hetkinen, 83, tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa ja päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan ei tyhjää hyväksytty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 86 puolesta. Hetkinen, tämä on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä vielä. 118 siis äänestys alkaa ja päättyy. 21 puolesta, 25 vastaan ei tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta, vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan vielä 140. Äänestys alkaa ja päättyy. 20 puolesta 26 vastaan eli hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 kompromissipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta hetkinen tämä raukeaa. Eli kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Empl 6, toinen osa. Tämä on kohta kohdalta äänestystä erillinen ensimmäinen osa niin se on oikeastaan toinen osa, kuka on puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen tai kolmas osa, puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan vielä kolmas osa, puolesta. Ja nyt siis äänestys alkaa ja päättyy 19.27 eli hylätty. Sitten 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, tässä on suullinen tarkistus 190. Onko joku tätä vastaan? Ei ole, joten 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkinen, suullinen tarkistus on seuraava. 192. Onko, onko joku vastaan? Ei. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Hetkinen, pitääkö 18 vielä tarkistaa? No niin, eli tarkistetaan kompromissi 18, äänestys alkaa. Ja päättyy. 34 puolesta, 7 vastaa, eikä näitä tyhjiä. No niin, hyvä, että tämä siis vielä tarkistettiin. Sitten kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 3, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 3, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. E, Empl 8 Tarkistetaan, äänestys alkaa. Ja päättyy. 20 puolesta, 25 vastaan, yksi tyhjä, eli hylätty. Empl 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Empl 12 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan Empel 12. Äänestys alkaa ja päättyy. 17 puolesta 30 vastaan ei tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empolo 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empolo 22 puolesta vastaan. Hetkinen, nyt en näe. Eli tarkistetaan vielä 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 19 puolesta, 28 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3 ja 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 ja päättyy. 24 puolesta, 23 vastaan, eli hylätty. Hyvä, että tämä tuli tarkistetuksi. Sitten B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Empel F puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Empl H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Empl J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viimeinen <clears throat> nimenhuutoäänestys koko asiakirjasta alkaa ja päättyy. Ja 42 puolesta, neljä vastaan, yksi tyhjä, suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelumme, Dominique Riquet. Smile. Nyt sitten sisävesiväylien, sisävesiliikenteen ja tavarakuljetusten tilastot. Esittelijä on Bas Eichhout. Yksi nimenhuutoäänestys vain. Äänestys alkaa. Ist geschlossen. Ja päättyy. 39 puolesta kaksi vastaan, neljä tyhjää. Anteeksi. Selvä. 41 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. Hyväksytty. Sitten Now it works. Toimiko nyt? Sitten rautatieliikenteen tilastot ja erityisesti tilastot koskevat onnettomuuksia, tavaroita ja matkustajia. Minä olen siinä esittelijä sekin nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni, hyväksytty. Seuraavaksi satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus. Esittelijä pyysi lyhyttä kommenttia tai kommenttipuheenvuoro Knut Fleckenstein, olkaa hyvä. Ei pelkoa, tämä on ihan lyhyt asia. Haluan viitata yhteen asiaan, joka mahdollisti tämän äänestyksen tänään. Neuvosto kiitollinen siitä, että parlamentin kanssa yhdessä saatiin selvä kannanotto aiheesta, jotka ovat valtiolliset tuet. Tiedän, että komissio ei tästä pitänyt, mutta neuvosto ja parlamentti sanovat komissiolle, että meidän mielestämme myös Infrastruktuuritoimenpiteitä on satamissa, jotka eivät valtiollista tukea ole. Jos nämä satamat ovat kaikille saatavilla, ne hyödyttävät kaikkia. Silloin kyse ei ole valtiollista tuesta. Ja se on tärkeä asia, mikä pitää huomioida. Tämä on nyt viimeinen kerta 15 vuoden jälkeen. Haluan kiittää kaikkia varjoistelijoita, myös niitä, jotka eivät enää ole paikalla komissantos ja muut. Kiitos hyvästä yhteistyöstä neuvoston kanssa, komissaarin kanssa ja kiitos myös puheenjohtajalle. Danke sehr. Kiitoksia. Voimme taputtaa jo ennakkoon. Tässä siis kommentille taputukset, nyt sitten äänestys, nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. 38 puolesta 8 vastaan yksi tyhjääni. Niin suurella enemmistöllä hyväksytty onneksi olkoon esittelijälle. Jatketaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisen neuvoihin tarjottujen järjestelmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta. Valmistelija on Kari Madelli. Ne, jotka haluavat poistua, pyydän tekemään sen hiljaa. Karima Delli, Karima Delli olkaa hyvä. Odotan, että kollegat poistuvat salista. Muuten emme kuule toisiamme. A minute, please. Please Hetki pieni ja pyydän poistumaan salista ja paikoiltaan meidän pitää jatkaa, sillä aika paineita on. Pyydän poistumaan salista tai istuutumaan. Nyt Karima Deli saa puheenvuoron. Merci, monsieur. Kiitos, herra puheenjohtaja. Esitykseni haluaisin kiittää esit valmistelijoita, koska kun katson näitä tarkistuksia, niin saa todellakin sellaisen vaikutelman, että kaikki ovat tehneet parhansa vahvistakseen lainsäädäntöä. Tämä on sellainen asetus, joka voi todellisia ratkaisuja löytää. Dieselgate-skandaaliin voidaan torjua petoksia, voidaan myös siivota Euroopan maanteita ja sieltä pois nämä likaiset autot, jotka eivät ole mitenkään normin mukaisia. Jos katsotaan viimeistä liikenneympäristöraporttia, siinä kerrotaan, että meillä on Euroopassa 30 miljoonaa likavaa autoa, jossa typpipäästöt ovat liian korkeat 10-15 kertaa, joskus jopa ja 60 000 ennenaikaista kuolemaa nämä aiheuttavat ja kaikki tämä liittyy tähän eh, tyyppihyväksytä vaihteen, vaiheen homologointiin. On tärkeää saada kuluttajien luottamus takaisin eurooppalaisiin autoihin. Kuluttajat järjestäytyvät tällä hetkellä siksi, että eivät ymmärrä, miksi heidän autoja kutsuta takaisin ja silloin kun näin tehdään, niin ne palautetaan vähemmän suorituskykyisinä ja kuluttajat eivät myöskään saa korvauksia niin kuin Yhdysvalloissa, eikä tätä ymmärretä. Tässä asetuksessa on huomioitu kaikki nämä seikat. Meillä on nyt kaikki kortit käsissämme, jotta tämä skandaali, joka on terveyteen liittyvä, jopa valtion skandaali. Ne, jotka ovat mukana EMIS-valiokunnassa tietävät, mistä puhun, sillä tässä on sellainen järjestelmä, että ymmärretään vähän liikaa valmistajia, joskus myös jäsenvaltiot ovat samalla linjoilla, eli meidän pitää ryhtyä toimiin, eikä vetäytyä pois, niin kuin IMKO valiokunnan mietinnön käsittelyssä. Mitä tämä tarkoittaa? No sitä, että tarvitaan uusi eurooppalainen viranomainen, kolme poliittista ryhmää tätä eivät vaatineet. Me olemme jo alkaneet miettiä sen tehtäviä ja minkälainen budjetti sille tarvittaisiin. Tämä ei tule veronmaksajien maksettavaksi ja joka voisi sitten auttaa meitä yhtä hyvin kuin Yhdysvalloissa. Ja tarvitaan sitten riippumattomia laboratorioita val- markkinoita valvomaan. Niitä on jo olemassa, jos ajatellaan kerran c Eli myös tämä on yksinkertainen ratkaisu. Puhun eurooppalaista viranomaista. Tämä ei ole mikään mahdottomuus. Haluan vain ottaa mallia sellaista, mikä jo toimii. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että toimiva viranomainen on sellainen kuin on Yhdysvalloissa EPA, ja se on riippumaton, läpinäkyvä, sillä on omia voimavaroja. Nyt ei ole vielä EMIS-tutkintavaliokunnan loppuvaiheessa, mutta en tiedä, miten tällainen viranomainen voitaisiin saada komission sisälle. Moni puhuu erillisvirastosta. Marko Oos esitti pyynnön Volkswagen tapahtumien yhteydessä, että voitaisiin täälläkin perustaa tällainen oma EPA myös Giovanni Santi, joka on vastuussa tutkimuksesta. Hänkin korosti sitä, että tarvitaan eurooppalaista valvontaa, joka on vahvistettu niillä aloilla, joilla jäsenvaltiot eivät ole toimineet kunnolla. Eli luotan siihen, että tutkinta, anteeksi, liikennevaliokunnassa voidaan yhdessä löytää mahdollisuus tällaisen viranomaisen toiminnalle. Liikennevaliokunta voi löytää ratkaisut ja meidän on voitava sanoa, että Euroopan parlamentti tässä skandaalissa, joka ei koske ainoastaan Volkswagenia, osoittaa nyt, että olemme kuulleet kansalaisten huolet ja olemme valmiita tarjoamaan tehokkaita käytännön läheisiä ratkaisuja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijöille, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Gesine Meissnerin vierailijaryhmän tänne valiokuntaan monta vuotta sitten. He kirjoittivat ylioppilaaksi Gesinen kanssa. Tervetuloa. Da schmunzeln noch manche andere auch. Siellä on hymyä korvissa monillakin. No niin, nyt sitten Werner Kuhn. No, danke, Herr Kiitos puheenjohtaja, arvoisa rouva Deli. Te olette tässä mietinnön esittelijä. Kyse on näistä, näistä rekautojen järjestelmän hyväksymisestä EU-markkinoille ja sitten valvonnasta ja seurannasta sitten <clears throat> käytön aikana. Ja meillä oli ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous aiheesta. Keskustelimme tästä ja kysymys kuului juuri, että miten tulevaisuudessa saamme aikaan mahdollisimman hyvän markkinavalvonnan näille polttomoottorikäyttöisille ajoneuvoille. Ja lähtökohta tässä oli Emisin mietintö. Ja tietysti dieselmoottorit ovat tässä tärkeässä roolissa, mutta haluaisin kuitenkin viitata siihen, että tähän mennessä Eurooppa Euroopassa äh, nämä ovat olleet, nämä valvonta- ja äh, markkinoille pääsyasiat ovat olleet kansallisten viranomaisten valvonnassa. Ja meillä on ollut vaikeuksia esimerkiksi valvoa juuri joitakin osia, esimerkiksi jarruja. Ja sitten jos, ja monia muitakin osia on ollut vaikea valvoa. Ja tässä kyse on ollut erityisesti näistä polttomoottoreista ja sitten myös ö, sitten pakokaasujen suodattamisesta. Typpikaasut ovat erityisesti ongelma tässä, koska typpi hän aiheuttaa terveyshaittoja. Ja näin ollen pitäisi nyt kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisia teknisiä laitteita vaadimme näille ajoneuvoille, mikäli ne haluavat täyttää Eurokat 6 rajat. Ja tämä on tekninen kysymys tietysti. On olemassa, on olemassa mahdollisuuksia suodattaa pakokausia, mutta niitä ei ole käytetty kustannussyistä. Ja tämä pitää tuoda esille, että kun tässä nyt voidaan näitä ohjelmistoja ottaa käyttöön, niin todellakin tätä ei saa jättää vain suurimpien tehtäväksi. Ja sitten on huomattu, että tosiaankin että tämä raja on aika tiukka. Typin, typpioksidipäästöt 80 milligrammaa per kilometri ja todellisessa ajokäytössä tämä on ollut usein kolme nelinkertainen. Ja komissio on sitten neuvostolle todennut, että tämä pitäisi korjata välittömästi ja sitten usein, tai asia on kyllä viety eteenpäin, mutta tämä pitäisi sitten vielä varmistaa tämä tulevaisuuden valvonta. Ja pitäisikö tässä eurooppalainen valvontaviranomainen ottaa käyttöön eurooppalainen valvontavirasto, ja tämä ei välttämättä käytännössä toimi niin hyvin. Meidän pitää kaikki nämä nämä markkinoille tulon tiedot saada jäsenmailta ja perustaa jonkinlainen tällainen tietojen vaihto ja tietojen koordinointi alusta. Ja sitten voitaisiin saman tien huomata, mitkä maat tai missä maissa tätä valvontaa ei ole harjoitettu tarpeeksi tarmokkaasti ja sitten Amerikassahan tämä on ratkaistu sillä tavoin, että virasto on olemassa, mutta kuten rouva Delliltä kuulimme, niin nämä standardit ovat ihan erilaisia Amerikassa, joten tämä ei aiheuttaisi meille mitään ongelmia, mutta meille tämä on hyvin tärkeä asia. Ja me haluamme tällaisen informaatio- ja koordinointialustan jonnekin, mutta minne? Ja että kaikki sitten tallentaisivat nämä tiedot johonkin keskitettyyn alustaan, myös näiden rekkautojen valmistajat ja niin edelleen. Ja kaikkien pitää ne tiedot sinne tallentaa ja ne pitää sieltä olla löydettävissä. Ja sitten mihin näitä tietoja käytetään myös katsastusviranomaisten pitäisi saada nämä tiedot ja näemähän ovat eri tavalla hoidettu eri maissa nämä katsastusmenettelyt ja näin ollen, että aina voitaisiin varmistaa se, että päästömittaus ja pakokaasumittaus tehdään aina asianmukaisella tavalla ja että sitä myös seurataan. Ja jos ajatellaan, ajatellaan autovalmistajia, en nyt tarvitse, tarkoitan välttämättä mitään isoja valmistajia, vaan koko loppausalaa. Tämä on iso asia monissa maissa, mutta tämä on, kuten sanottu, todella iso asia. Tästä pitää vielä keskustella, mitään yhtenäistä linjaa ei ole vielä saavutettu, mutta minusta on tärkeää, rouva kollega Deli, että nyt kun katsotaan näitä esitettyjä tarkistuksia, niin näit, nämä jotenkin ryhmiteltäisiin teemoittain ja sitten otettaisiin käyttöön jonkinlaiset kompromissiratkaisut, mutta siis kaikki lienemme samaa mieltä siitä, että erityisesti päästöjä ja pakokaasuja pitää nyt vähentää. Kiitos, on vähän, joten sen takia piti kopella. Tosinovski, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, jos... Vain edustaja. Okay. Olkaa hyvä, Grappini. Ei, ei sittenkään Grappini. Luen Grappinin kommentit. Kiitän raportööriä kompromisseista. Ne lähetettiin vasta eilen sen takia. En ehtinyt käydä niitä läpi Uskoakseni tilannetta pitäisi pitää realistisin tavoin. Uuden viraston perustaminen kestää ainakin 6-7 vuotta sen jälkeen, kun tämä astus on hyväksytty. Lisäksi emme välttämättä saavuta tavoitteita viraston keinoin ja pitänee odotella uutta asetusta. Tarkistukseni myötä yritän löytää nopean ratkaisun en usko, että tämä on paras ratkaisu pitkällä aikavälillä, mutta olen varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että me pitää toimia nopeasti tästä syystä. Mielestäni yhteisen tutkimuskeskuksen tilapäinen muuttaminen olisi hyvä ratkaisulla tietoinen siitä, että on paljon kiistaa tämän instituution riippumattomuutta. Jos se erotetaan komissiosta, niin sitten sen riippumattomuutta ei enää kyseenalaisteta tämä instituutti. Sillä on kaikki tarvittavat välineet ja asiantuntijuus ja henkilöstöresurssit. Uuden yksikön perustaminen vaatii lisää kuluja ja hallinnollisia menettelyjä. Uuden viraston perustaminen, sitä keskustellaan neuvostossa. Jokainen jäsenvaltio haluaa totta kai viraston omaan maahansa. Tämä johtaisi pitkään neuvotteluihin ja veisi aikaa. Ymmärtääkseni kaikki kollegat haluavat, että tämä yksikkö perustettaisiin nopeasti, totta kai. Parempi viestintä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä pitää varmistaa sekä avoimuus niiden omalta ja komission puolelta tämä keskustelu, mitä tänään odotan, että kollegoiden kommentit muistakin ryhmistä saadaan esille, että niistä voidaan keskustella huomenna varjostöiden kokouksessa. Odotan innolla ja hyvää yhteistyötä esittelijän ja muiden varjostöiden kanssa. Maria Grapini. Danke sehr. Jetzt <clears throat> Kiitos nyt Tosinowski. Děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Me saimme eilen kompromissiehdotukset. Tässä on nyt pyritty siihen, että saataisiin aikaiseksi yhteinen kanta. Minä olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan ratkaisu tähän tyyppihyväksyntää asiaan. On kuitenkin harmillista, että komission kanta lähtee siitä, että ei luoteta nykyjärjestelmään ja niihin tarkistuksiin, jotka tehdään jäsenvaltioissa. Meillä on ongelmia ja niiden ratkaiseminen viraston perustamisella – on pitkän aikavälin hanke ja tähän liittyisi paljon hallinnollisia raskaita toimenpiteitä ja siitä syystä pitäisi miettiä asiaa ja myös näiden menettelyjen harmonisointi veisi aikaa. Ja siksi olen esittänyt tarkistuksia sillä mielestäni pitäisi olla asiantuntijaryhmä liittyen päästöihin. Olemme voineet todeta, kuinka vaikea oli arvioida tilannetta. Se, että on olemassa joku uusi rakenne, joka valvo markkinoita, tämä voisi tuoda myös budjettivaikutuksia mukana ja on selvää, että tarvittaisiin kyllä valvontatoimia, mutta ehkä eteen tulisi kuitenkin rahoitusongelmia, jos ajatellaan kaikkea tätä valvontaa ja koko tätä järjestelmää. Pitäisi kuitenkin vähentää hallinnoista taakkaa ja siksi haluaisin vielä palata tähän eri vaiheiden homologointiin meillä on kunkin ajoneuvotyypin hyväksyntä. Menettely voi olla nopea ja näin voidaan kattaa kaikki hankalatkin tekniset seikat. Minä haluaisin kiittää tässä valmistelijatyöstä ja haluaisin kiittää yhteistyöstä, jonka avulla päästään nopean ratkaisuun, joka ei kuitenkaan tuo mukanaan valtavaa hallinnassa taakkaa. Ja olisi tärkeää ratkaista tämä tämänhetkinen tilanne. Kiitos. Kiitos. Nyt Dominik Rikki. Merci, monsieur le président. Je remercie... Euh, kiitos puheenjohtaja, kiitos Karima yhteistyöstä esittelijänä tämän työn jälkeen. No sehän jatkuu vielä Emiksessä. Uskon, että kaikki ovat samaa mieltä muista muutamasta huomiosta ensinnäkin. Nämä testit ovat täysin epäonnistuneet. Ne eivät liity mitenkään todellisuuteen. Nämä testit ovat tähän asti. Ja ehdottomasti ne pitää nyt korvata ja niitä pitää parantaa toiseksi. Nämä valvontaorganisaatiot ovat täysin epäonnistuneet, ne, jotka käyttävät näitä testejä ja niiden hallinnon organisaatio epäonnistui ja niiden riippumattomuus ja resurssitkin olivat riittämättömät. Joskus myös niillä oli hieman kyseenalainen suhde myös alan toimijoihin. Näissä ehdoissa kaikki ovat samaa mieltä ehdottamaan, että muutetaan testejä ja että mukautetaan ne realiteetteihin ja näihin todellisiin ajan olosuhteisiin poistamalla tekniset kapasiteetit, joilla voidaan vaikuttaa testeihin. Tässä raportissa puhutaan näistä anglista liittyvät siihen, että kontrolli järjestetään uudestaan, tämä valvonta. No tärkeää pitää olla hyvin tarkkaan, miten toimitaan. Eli jätetäänkö paikalle kansallisia valvontaviranomaisia, joita hallinnollinen kansallinen viranomainen valvoo sitten, ja onko sillä sitten tämä valvontatehtävä – se oli yksi ehdotus, ja minun kantani pikemminkin, että olisi eurooppalainen virasto, joka on täysin riippumaton, jolla on omat resurssinsa, ja näiden kahden ehdotuksen välillä on muitakin ratkaisuehdotuksia. Ja enemmistössä varmasti tämän ehdotus erilaisista eurooppalaisista foorumista, platformista, joilla pitäisi määritellä resurssit ja toimivaltuudet. Selvältä vaikuttaa, että ensinnäkin turvallisuusvalvonta, kuten Werner Kuhn sanoi, niiden pitää pysyä nykymuodossa, sillä ne toimivat. No, totta kai siinä jos tarkastellaan ympäristökysymyksiä, niin siinä on ongelmia päästöjen osalta. Eli, ei, mutta kaik, kaikkea valvontaa varten ei tarvita uutta toimintaa, tätä ei ole sanottu tarpeeksi, vaan kyse on nimenomaan päästöjen valvonnasta, joka pitää uudistaa. Toinen asia, joka huomataan selvästi minun ryhmässänikin, on, että todennäköisesti tulee konsensus kohti hallinnollista viranomaista tai tällaista platformia, eurooppalaista foorumia, joka on eräänlainen kansallisten järjestöjen kattojärjestö. Kolmas asia, jota haluaisin korostaa, siinä kaikki puheenjohtaja on, että usein sanotaan, että se, että olisi hallinnollinen virasto Euroopan tasolla, se tarkoittaisi taakkaa ja hallinnollisia kuluja. Muistuttaisin vain, että tämä nykytilanteen kustannustuma noin 15 miljardia Volkswagenille Yhdysvalloista pelkästään. No siihen ei välttämättä vielä tämä kaikki lopu. Ja tämä tulee jatkossakin maksamaan miljardeja euroja, kun verrataan ajoneuvoja takaisin valmistajien toimesta. Lähes kaikkiin valmistajiin tämä koskettaa tämä ongelma. Ja näissä olosuhteissa tällaiset säästöt ovat maksaneet meille jo hyvin paljon. Ne ovat tulleet kovin kalliiksi, joten todennäköisesti ja tämän ehkä esittelijän työtä sitten, että voitaisiin ehdottaa viranomaista tai eurooppalaista foorumia, joka olisi riippumaton, jolla olisi omat valvontakompetenssinsa. En tiedä, miten kansalliset toimijat tässä olisivat mukana. Itse ajattelen, että eurooppalainen virasto olisi varmin tapa toimia. Se olisi lä- lähimpänä Amerikan mallia se voisi toimia. Kiitos. Kiitos. Sitten Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollega Delia asiantuntevasta raporttiluonnoksesta ja ensimmäisen varjotapaamisen järjestämisestä. Tämä työ on yksi tärkeimmistä tämän kauden kokonaisuuksista ja tukee myös työtämme emis tutkintavaliokunnassa ja haluan kyllä tässä vaiheessa korostaa että suhtaudun asiaan äärimmäisen vakavasti koska koen että noin vuosi sitten paljastunut skandaali vesittää eurooppalaisten kuluttajien uskoa koko meidän sääntely ja valvontajärjestelmäämme sekä eu tasolla että jäsenmaissa ja jotta tämä uskottavuus voidaan palauttaa niin meidän on tehtävä hyvin vakaata yhteistyötä sen eteen. Skandaali ja sen tutkinnan edetessä esiin tulleet asiat ovat tehneet ainakin allekirjoittaneen hyvin tietoiseksi siitä, että tässä asiassa, kyseisessä asiassa nimenomaan parlamentin on kyettävä olemaan hyvin tiukkana ja toimittava roolinsa mukaisesti eurooppalaisten kuluttajien sekä ympäristön asialla – ja toivon että me kaikki muistaisimme tämän. näyttää nimittäin siltä että autoteollisuudelle löytyy kyllä puolestapuhujat ihan joka suunnasta valitettavan usein hyvin vahvasti myös, myös komission suunnasta vaikka meiltä haetaan hyvin puolueettomia näkökantoja monilta osin. uskon että parlamentin näkemys siitä millaisia tavoitteita tulevan valvonta ja hyväksymismenettelyn tulisi täyttää on hyvinkin yksimielinen. näin ainakin uskon tran valiokunnan osalta. Eri, eriäviä näkemyksiä meillä lienee kuitenkin siitä miten tähän tavoitteeseen yhteisesti päästään parhaiten ja, ja tehokkaimmin. minulle itselleni on tärkeintä että systeemi on tehokas puolueeton läpinäkyvä valvottava ja sitä auditoidaan säännöllisesti. Ja näitä muutosehdotuksia olenkin jättänyt raportööri Dellin luonnokseen. Sen sijaan olen hyvin avoimin mielin valmis jatkamaan keskusteluja kollegojen kanssa siitä, mikä taho, millainen organisaatio, virasto, systeemi vastuutetaan kantamaan vastuu tämän järjestelmän toimivuudesta ja kokonaishallinnasta – mutta toivon, että emme rakentaisi aina uutta ylimääräistä byrokratiaa, vaan pystyisimme sitten hyödyntämään jotain joko olemassa olevaa tai mahdollisesti uutta, uutta rakennettavaa monella tavalla, eikä niin, että joka asialle on oma, oma organisaationsa. Odotan suurella mielenkiinnolla raportöörimme kompromissiehdotuksia. Uskon, että siitä tulee mielenkiintoista vääntöä tuleva yhteistyömme olkoon hedelmällistä ja rakentavaa, jotta me saamme kitketyksi valvontajärjestelmässä havaitut porsaanreijät pois ja palautettua kansalaisten luottamuksen systeemiin. Kiitoksia. Danke sehr. Da wir ein bisschen in Zeit noch... Kiitos. No niin, minulla on vielä kolme puhujaa, aika käy vähin ja puolitoista minuuttia per puhuja. Nyt saatte aikaa. Olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Werner Kuunin kanssa ja voin ottaa esille vain kolme asiaa. Ensiksi nämä kansalliset maksut. Niiden, niitä pitäisi kerätä vain markkinavalvonnan kustannusten kattamiseksi, ei näitä tarkastustoimia varten. Ja sitten ja, ja tarjoaja voi valita nämä muut toimenpiteet, ja ettei mitään tällaista tarkastusturismia ilmenisi, vaan että toimittaisiin markkinaehtoisesti. Ja sitten toiseksi tämä markkinavalvonta. Minusta komission pitäisi delegoitujen säädösten avulla laatia säätöjä, sääntöjä tarkastusten aikataulusta ja sisällöstä. Sitten kolmanneksi tietojen julkistaminen. Ajoneuvotiedot ovat hyvin arkaluontoisia ja autovalmistajien ei pitäisi kaikkia ohjelmistoja ja algoritmeja paljastaa, vaan ainoastaan niitä, jotka ne tiedot pitäisi julkistaa, jotka ovat tyyppihyväksyntää varten tarvittavia. Kiitos ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Kiitos sitten Lucy Anderson. Thank you. Kiitos. En voi liikaa korostaa, kuinka tärkeä tämä lainsäädäntö on. Ja hyvä, että olemme Karma Dellin osaissa käsissä tämän asian osalta. Tämä siis yleensä, mutta erityisesti jos ajatellaan tyyppi hyväksyntää ja kaupunkeja. Moni meistä on mukana myös EMIS-valiokunnassa varmistamassa, että se mitä tapahtui Volkswagenin skandaalin yhteydessä, niin se ei enää koskaan toistu. Näin ei saa käydä. Ja tarkistusten osalta sanoisin, että olin mukana joissain. Niissä on tärkeää, että laite saadaan hyvin määriteltyä. On tärkeää, että korostetaan – tiedon saanti oikeutta julkisuudelle autoista ja autojen päästöistä. Tämän pitää olla hyvin yksityiskohtaista, eli 136 tarkistus on tärkeä. Tässä ehkä subsidiariteetti pitää asettaa kakkosijalle, jotta voidaan huomioida kuluttajien etu ja siksi tarkistus 141, joka eh, liittyy eh, tulkinnan täytäntöönpanon sen pitää olla yhdenmukaista. Pitää katsoa myös delegoitujen sää, delegoituja säädöksiä ja on varmistettava, että toimitaan hyvin. Tätä ennen pidettiin teknisenä alana, mutta nythän se aiheuttaa poliittista vahinkoa. Tämä on klassinen esimerkki siitä, että parlamentin on joitain asioita voitava tarkkaan valvoa. Tuskin tätä yllättää se, että sisäisiäin ja kulttuurisen valiokunnassa on paljon paineita purkaa sääntelyä ja minä luotan siihen, että tämä valiokunta ja muut eh, tekevät päinvastoin ja otetaan huomioon autoteollisuuden, kuluttajien ja julkisen terveyden edut. Kiitos sitten kesine ja Mais. Kiitos puheenjohtaja. Niin, voimme olla amerikkalaisille kiitollisia siitä, että he huomasivat tämän huijaukset ja 20 milligrammaa, joka USAssa pitää pitäytyä annoksen kohdalla, on kunnianhimoisempaa kuin 180 meillä. Se voitiin saavuttaa vain huijausohjelmistolla, sen takia se jäi kiinni. Meillä me viime Antti sanottiin, että tarvittaisiin todellisia annoksia päässä, koska tiedettiin jo, tai siis ei tiedetty tarkkaan, mitä tämä toleranssi oli, paljonko ylitettiin, mutta nyt se selvisi. Sen takia on hyvin tärkeää pohtia sitä, miten jatkossa voidaan tehdä valvontaa ja tarkastaa sitä, mitä sitten tulee tuosta päästä ulos ja kuka sitä valvontaa sitten suorittaa. Emissö, hän on tässä, siellä on huomattu, että kaikilla aloilla on epäonnistuttu, monit tiesivät jotakin tai useammatkin, ja kukaan ei tehnyt mitään periaatteessa, sen takia on hyvä, että nyt käsittelemme tätä kiistakapula on, että mistä pitää sitten valvoa. Totta kai se pitää olla riippumatonta toimintaa amerikkalaisilla on tällaiset pistokokeet, se ei ole huono ajatus minusta. Jos se tehdään oikein metode, niin voidaan saada sitä selville tämä suunta, pitäisi ole oikea. Ja Dominik Rike sanoi jo, että meillä ryhmässä ei ole yhtä mieltä. Jotkut ovat sitä mieltä, että virasto on oikea ratkaisu. Minä kuulun toiseen puolen, joka sanoo, että virasto, no siinä menisi pitkään ja se toisi byrokraattista taakkaa lisää. Pitää varmistaa, että kyseisi organismi tai järjestö, joka voi suorittaa valvonta parhaimmassa tavalla ehkä pistokokein, jotta jatkossa voidaan saada autoja kaduille, jotka eivät saastuta ilmaa, vaan jotka antavat kuluttajille sitä, mitä he haluavat ostaa. Ja, die Überprüfung, die darf nicht nur unabhängig sein, sie muss auf... Niin, siis tarkastuksen ei pidä olla ainoastaan riippumatonta, vaan myös taloudellisesti riippumatonta. Tämä kilpailuneutraalius pitää ottaa huomioon myös tekstissä, jotta se on selvää. Ja kaikkihan tiesivät jo viiden vuoden ajan on tiedetty, mitä on, olisi pitänyt tehdä, mutta tätä ei ole vielä tehty ja sen takia on erittäin mielenkiintoista kuulla sitä, mitä komissiolla on sanottavaa. Rouva Tsikovska. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Kiitos oikein paljon tarkistuksista ja tästä keskustelusta. Me olemme kyllä nyt vähän epätietoisia, koska nämä tarkistukset menevät eri suuntiin. Kyseessä ei ole ainoastaan tarkistusten sisällön ymmärtäminen, vaan meidän pitää nyt päästä yhteisymmärryksen siitä, olemmeko menossa samaan suuntaan. Jos jotkut näistä tarkistuksista hyväksytään, niin ne eivät lisää missään nimessä tehokkuutta tai järjestelmän läpinäkyvyyttä, eivätkä paranna sitä. Kyseessä eivät siis ole tietyt tarkistukset, vaan pitää olla yksimielisiä siitä, onko tämä nyt tärkeä uudistustyyppi hyväksyntään. Ja tarvitaan siis suuria uudistuksia. En mene yksityiskohtaiseen tarkasteluun, vaan pyrin nyt yhdistämään tarkastukset kahteen kolmeen osioon. Ensinnäkin tämä virastoasia. Komissio on ehdottanut valvontajärjestelmää, joka olisi siis sellainen, että komission palvelut, eli IRC e tässä olisivat riippumattomana valvontatahona. Me emme valinneet tätä virastoa virastovaihtoehtoa kustannussyistä ja aikataulusyistä ja myös tehokkuussyistä. Ja se, tuleeko tämä eh, toimimaan sitten jonkun nykyisen viraston alaisuudessa, niin tässä on joka tapauksessa nämä kulukysymykset saman kuin perustettaisiin uusi virasto. Eli nyt tarkistuksessa ollaan menossa siihen suuntaan, että JRC olisi valvontataho. Tämä tuntuisi parhaalta. Muuten eh, ei olisi hyvä eh, ajatus, että tämä olisi vain viraston hoidossa. Ja sitten toinen asia ovat nämä maksut, ja me olemme 30 artiklassa sanoneet, että voitaisiin pyytää tällaisia maksuja, jotka liittyisivät tyyppihyväksyntään. Tämä on tietysti neuvoston parlamentin valinta, minkälainen tyyppihyväksyntä rahoitus hyväksytään, mutta koska tarkistukset menevät aivan ristikkäisiin suuntiin, ja sulkoit melkeinpä toisensa pois, niin haluaisin korostaa sitä, että valvonta rahoitus tarvitaan jollain tavoin, eikä tämä järjestelmä toimi, jos ei saada kunnon budjettia. Ja sitten kolmas osio liittyy tähän foorumiin. On hyvä, että siihen liittyviä tarkistuksia on esitetty. Me haluamme lisää läpivyyttä ja halutaan, että eh, kolmannet osapuolet ja kansalaisjärjestöt tulisivat mukaan foorumin, mutta jos ajatellaan foorumin eh, toimivaltuuksia, niin tämä riippuu näistä muista päätöksistä. Haluan vain varoittaa, että foorumia ei voida ottaa kunnon markkinavalvonnan tilalle, joka tekee riippumaton toimia. Tämä ei olisi foorumin tehtävä. Ja sitten tärkeänä seikkana meillä on täällä tiettyjä tarkastuksia, jotka liittyvät estolaitteisiin. Ja haluaisin sanoa, että estolaitteen määritelmä on jo olemassa lainsäädännössä. Nyt ei tarvita sitä, että määritelmät vietäisiin tänne puite lainsäädäntöön. Tämä ei ole sektorikohtaista. Ja sitten puhumme myös todesta ajonaikaista päästötesteistä. Näitä ei tällä hetkellä ole olemassa. Pitää olla varovaisia, tiedä mistä tullaan, mutta pitää olla varovaisia, kun nämä testit otetaan käyttöön, mutta jotkut esitetyt ehdotukset eivät vain ole osa tätä teknistä kehystä, eli niihin ei voida tässä eh, viitata. Ja jos haluatte nyt puhua emisistä, niin tämä on teidän päätöksenne, mutta jos ajatellaan päästötestien korostamista, niin tämä puitteisto, sen tarkoituksena ei ole eh, päästökohtaiset sääntelyt. Ja sitten ajatellaan validiteetti, niin tämä on tärkeä asia. Me jo sanoimme, että kyseessä ei ole tyyppi hyväksyntä todistuksen voimassaoloajoista, vaan halutaan varmistaa, että jos niitä uudistetaan, niin tämä pohjautuu empiiriseen asiakirjoihin ja tarkistukset joita esitetään tässä tekstissä, valitettavasti esitetään juuri päinvastaista. Eli tässä otin esille vain kaikkien tärkeimmät kohdat jos pyritään tämän asetuksen tavoitteeseen, mutta muilta osin komission teidän käytettävissä, niin voidaan tehdä lisää työtä hyvän kompromissin löytämiseksi. Kiitos. Kiitos ja sitten vielä Karima Deli. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, Marjo Steele vastaan heti EPP-kollegalle. Ja no nyt kutsun etunimellä Werner. En ollenkaan reagoi tässä hysteerisesti. En ollenkaan. Haluaisin vakuuttaa kaikki, että noottina nyt on se, että me olemme se valiokunta, joka yrittää antaa tässä suuntaviivoja ja tiekarttaa jolla meidät kuullaan ulkoa päin, eli kuluttajat kuulisivat meidät, mutta ennen kaikkea, että olisi uusi kuva parlamentista, jossa nähdään, että me emme enää ole katsojia, vaan todellisia lainsäätäjiä. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että niin testejä ei kunnioitettu, noudatettu ja kyllä instituutiot epäonnistuvat vain kaikkia valtiot, kansalliset viranomaiset ja jopa Euroopan komissio, joka ei osannut ennakoida. Ja joskus emisvaliokunnassa huomataan, mitä nyt on tapahtumassa. Se on ollut hyvin heikko suhteessa odotuksiin. Joku sanoi, sinä Werner, että no, hei, nyt tässä TAFTan ja virastovelle yritetään vetää rinnakkaisuuteen. No tässä puhuta kauppasopimuksista. Tässä sanotaan, että on malli, joka on olemassa. Kaikki ovat samaa mieltä tästä jopa emiksessä sanoakseen, että tämä virasto on riippumaton. Tämä virasto on tehokas. Tämä virasto myötä todellakin voidaan suorittaa valvontaa. Siinä suunnassa ollaan ja siihen suuntaan pitää mennä. Menen nopeasti puheenjohtaja. Toinen asia. Ymmärrän hyvin, mitä sanoitte minulle erityisesti hallinnosta taakasta. Mutta 27-28 viranomaista meillä nyt on jo. Sehän on kalliimpaa kuin että olisi yksi suuri viranomaistoimija. Se, mitä me voimme tehdä rautatiealalla tai ilmailualalla No kyllähän siinä kesti aikaansa virastojen myötä, mutta kuitenkin pitää toimia. Ja siinä onnistuttiin, koska taustalla ovat päästökysymykset on samaa mieltä Euroopan komission kanssa, kun sanotte, että niin tarvitaan budjettia valvonta, markkinavalvontaa varten. Markkinavalvontaa varten. Se tarvitaan todellakin ja sitten pitää pohtia, että mikä toimii. Ennosta voidaan kutsua virastoksi, viranomaiseksi tai ihan millä meillä vaan. Sitä varten tarvitaan uusi väline markkinavalvontaa varten. Muuten emme pääse tavoitteisiin, joten lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että odotan innolla jo varjoistelijoiden kokousta. Tarvoitteena on, että Tran tulee mietintö ja raportti, joka kantaa Euroopan parlamentin ääntä ja haluamme siis sanoa, että kyllä tulee olemaan Dieselgatein tilanne ennen ja jälkeen Dieselgatea ja avaamme oikein tien, jotta kuluttajat ja Euroopan kansalaiset saavat taas luottamuksen työhömme. Kiitos. Kiitos. Äänestys Tran-valiokunnassa 10 marraskuuta IMKO-valiokunnassa 29. päivä ja täysistuntoäänestyksen päivä ei ole vielä lyöty lukkoon, se on ensi vuonna. Wir kommen dann zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt, der Aussprache mit dem Generaldirektor der Kiitos kaikille ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan keskustelu liikenteen ja liikkumisen pääosaston pääsihteerin Henrik Hololeen kanssa. No niin, herra Hololai, olet ensimmäistä kertaa täällä valiokunnassa vieraana sen jälkeen, kun teidät lokakuussa ylennettiin pääsihteeriksi. Ja olen hyvin tyytyväinen, että tämä vierailu on nyt sitten onnistunut. Herra Hololai kertoo meille visioistaan liikennesektorin tulevaisuudesta ja hän kertoo sitten myös ICAO kokouksesta, joka pidettiin viime viikolla Montrealissa ja sen saavutuksista. Kiitän herra Hololeita jo näin etukäteen siitä, että hän on täällä paikalla ja kertoo meille näkemyksiään. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitos hyvin paljon puheenjohtaja. Kiitos Mihai. Hyvät edustajat, minulle on suuri ilo olla täällä paikalla liikennevaliokunnan edessä. Tämä on todellakin ensimmäinen kerta, kun tulin tänne teidän luoksenne, mutta olen varmasti tavannut suurimman osan teistä jossain ominaisuudessa ja tilanteessa. Ja olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä ja olen oikein tyytyväinen tähän. Olemme pyrkineet myös puheenjohtajan kanssa miettimään sitä, että pääsisin tänne paikalle jossain vaiheessa. Aikaisemmin tätä yritettiin, mutta ei onnistunut ja nyt on todella hyvä hetki luoda katsaus siihen, mitä tapahtui Ikaon yleiskokouksessa, missä vietin kaksi viikkoa ja myös toisen viikon aikana siellä oli mukana kaksi tämän valikunnan jäsentä, jotka näen täällä paikalla. Ensiksi kertoisin teille ICAO-neuvotteluista. Siellä ilmapiiri on hyvin erilainen kuin kolme vuotta sitten, kun EUn tiimi palasi. Ja lopputulos oli aika kaukana siitä, mitä oli odotettu tuolla kertaa. Ja nyt olimme hyvin valmistautuneita. Meillä oli hyvää Euroopan laajuista yhteistyötä. Ja kun puhun Euroopan laajuista yhteistyöstä, niin en tarkoita 28 jäsenvaltion Eurooppaa, vaan 44 valtion Eurooppaa, eli siviiliilmailukonferenssissa Euroopasta on mukana 44 jäsentä, ja me olimme tämä eurooppalainen tiimi. Ja on myös ilo kertoa, että koko eurooppalainen neuvottelutiimi oli avainasemassa, kun neuvoteltiin tämä mm, joidenkin mielestä jopa historiallinen sopimus, sillä koskaan aikaisemmin eivät mitkään ikäon päätöslauselmista ole saaneet niin paljon myönteisiä, myönteistä huomiota kentältä ja eri jäsenvaltioita, kun päätöslausemista puhuttiin. Tässä on mukana 191 maata tässä päätöksessä ympäri maailman ja me voimme olla todellakin tyytyväisiä, ylpeitä tähän lopputulokseen. Jos ajatellaan globaaleja markkinapohjaisia toimia, niin tämä on ympäristön kannalta hyvä lopputulos. Tämä on todellinen askel eteenpäin, kun pyritään torjumaan CO2-päästöjä kansainvälistä ilmailusta. Tämä sopimus avaa myös uuden kauden kansainvälisessä ilmailussa. Ja tämä on ensimmäinen maailman tasoinen sopimus, jolla pyritään tietyn talouden alan CO2-päästöihin puuttumaan. Tässä toi myös puheenjohtaja Junckerin sitoumuksen pohjalta, että pitää ryhtyä toimiin liikenne, anteeksi, ilmastonmuutoksen osalta. Ja COP21 lopputulosta käytettiin myös, kun pyrittiin vakuuttamaan muut siitä, että on tärkeää käyttää eh, nyt täysi painoarvo tässä vaiheessa. Ja me myös edistämme alhaisen, alhaisten päästöjen liikkuvuutta ja liikkuvuudessa ja tämä liittyy sitten myös ilmailuun. Tämä on liikenteen kannalta hyvä lopputulos, se on globaali. Tässä nyt laskennassa huomioidaan CO2-päästöt kaikista ikämaista, jotka ovat siinä mukana tässä ei ketään syrjitä, tämä oli tärkeää, vaan kaikkia eri eh, ilmailutoimijoita kohdellaan samalla tavalla. Tässä ei lähdetä liikkeelle maantieteestä ne maat, joilla on vähän vaikutusta kansainväliseen ilmailuun, eh, saavat poikkeuksia, saavat olla siitä poissa, mutta muut ovat siitä 2027 alkaen mukana. Ja kuusi ensimmäistä valtiota valtioiden oltava mukana. Tämä on oikeudenmukaista sopimus suojaa ympäristöä, koska se varmistaa sen, että eurooppalaisilla yrityksillä on samanlaiset kilpailumahdollisuudet. mahdollisuudet. 65 valtiota on jo ilmoittanut sitoumuksensa tulla mukaan vapaaehtoiseen vaiheeseen ja muut tulevat sitten pakollisessa vaiheessa mukaan 2027. Tällä hetkellä siis 65 valtiota on mukana, mutta luotan siihen, että tämä luottelu vielä pitenee meillä on vielä työtä tehtävänä, jotta voimme auttaa erityisesti vähemmän kehittyneitä maita, kuten Afrikan maita, kapasiteetin rakentamisessa ja pitää auttaa niitä myös ymmärtämään, olisiko niille ehkä etua siitä, vaikka ne saisivatkin eh, poikkeusluvan, niin ehkä ne voisivat päästä tai tulla mukaan. Alusta alkaen tästä olisi niille hyötyä, sillä moni vähemmän kehittynyt maa on tehnyt paljon läksyjä. Ne, ei on ollut kapasiteettia, tulleet siihen lopputulokseen, että itse asiassa ne hyötyvät siitä, että ne tulevat järjestelmään mukaan. Yksi maa, joka puhui tämän puolesta, oli esimerkiksi Guatemala. Ja sitten meillä on myös tarkastuslauseke, joka on vahva, joka varmistaa sen, että voimme globaalia markkinapohjaisia toimia eh, tarkistaa ja tehdä niistä vahvempia. Tämä oli meille tärkeää. Me halusimme tänne vakavan, vakavasti otettavan tarkastuslausekkeen mukaan, ja niin sellaisen me saimme. Se, mistä päätettiin ikaossa, on yleiset poliittiset puitteet markkinapohjaisten toimien täytäntöönpanolle. Tietysti on muitakin yksityiskohtia, joita pitää vielä työstää. Tämä oli tarkoituskin, että niitä sitten työstettäisiin. Ja tämä tulee olemaan Ikean, Ikaon neuvoston tehtävä ja sitten jälkikäteen nähdään, minkälainen lopputulos saadaan näistä neuvotteluista ja neuvoston työstä. Kahdeksan eurooppalaista jäsenvaltiota on sinne äänestetty. Eurooppalaiset saivat hyvää tukea äänestyksissä ja voidaan luottaa siihen, että jatkossakin ne jatkavat eurooppalaisella linjalla yhdessä niiden maailman maiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet siihen, että saadaan vakavat vakavasti otettavat markkinapohjaiset toimet, sillä niitä tarvitsemme. Tämä on osa ratkaisua. Tämä oli ensimmäinen askel päästöjen vähentämiseen. Tämän pitäisi päästä GNPM pohjalta, jota sitten tarkastetaan ajan kuluessa ja sen lisäksi tulee pitkän aikavälin tavoitteita Pariisin sopimuksen linjoilla. Pitää parantaa ilmailustekniikkaa, tarvitaan vaihtoehtoista polttoainekehitystä ilmailu varten. Ja sitten päästökauppajärjestelmä, mitä sille tapahtuu, tämä kysymys tuli jo ennen kuin diili saatiin aikaiseksi. Nyt pitää katsoa, minkälaisia vaikutuksia tällä sopimuksella on Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän osalta. Kuten tiedätte, 2014 tehtiin eh, kattavuuteen vähennystä, jotta pystyttiin ikässä sopimus saamaan aikaiseksi ja pysäyttämään kello. Nyt sopimus on saatu, sitä pitää analysoida ja komissio ensi vuoden alussa sitten esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle katsauksen siihen, mikä on ikaon tulos ennen kuin päätetään seurasta askelista. Ennen tätä komissio tarkkaan käy läpi päätöslauselman ja miettii, mitä pitää tehdä EUn ETS-järjestelmän osalta. Tämä on siis käynnissä, tämä työ, tämä arviointi tehdään ja ensi vuoden alusta sitten tehdään ehdotus siihen liittyen. ICAO-sopimus on hyvä puitteisto, mutta vielä jatkettava töitä. Neuvottelut olivat vaikeat ja lopputulosta voidaan pitää menestyksekkäänä. Kuitenkin tämä on vasta alkua. Ensi, seuraavat vaiheet ovat sitten se, että varmistetaan, että tekniset ja säännöt todellakin otetaan käyttöön. Ja näin neuvosto aikoo tehdä, koska on tärkeää, että kaikki mekanismit todellakin pannaan pystyyn. Täällä on mukana myös puitteisto eh, valvonnalle, raportoinnille ja tarkastuksille ja valintakriteereille eri päästöyksiköiden osalta. Tiedän, että tähänkin panetaan koko ajan hyvin läheltä ja tämä pitää saada valmiiksi ajoissa, jotta 2021 markkinatoimet voidaan saada käyntiin. on säännöt pitää hyväksyä myös EU:ssa ja kansallisessa lainsäädännössä ja panna sitten täytäntöön. Täytäntöönpano on todella oleellista. Sitten vielä muutama sananen muista aiheista, joista puhuttiin ikaossa. Tietysti globaali markkinapohjainen toimenpide oli ykkösasia ja se, miten siinä edistyttiin, oli tärkeä koko tämä ikaon istunnon menestyksen osalta, ja koska lopputulos oli hyvä, niin voidaan katsoa, että koko istunto oli myönteinen. Haluaisin kuitenkin korostaa, että myönteisiä tuloksia saatiin muiltakin aloilta. Ja tämä oli todellakin kaiken kaikkiaan myönteinen istunto. EU toi sinne kunnianhimoisia ehdotuksia muilta aloilta liittyen turvallisuuteen, eh, tietoverkkoturvallisuuteen, ilmalinjan hallinnointi ja taloudelliset seikat. Ja on hyvä sanoa, voida sanoa, että EU sai hyviä tuloksia näilläkin aloilla. Mainitsisin vain muutaman nämä eh, dronet, lennokit, tultiin siihen tulokseen, että halutaan harmonisoida globaaleja sääntöjä ja tässä huomioidaan myös jo tehdyt työt eri valtioissa ja alueilla, mukaan lukien ne säännöt, joita EU:ssa kehitellään tällä hetkellä. Ja myös se työ, mitä tehdään muissa tai mun asetuksen yhteydessä. Ja sitten konfliktialueet korostettiin sitä, että on ryhdyttävää täytäntöönpanomaan toimia, jotka miettivät sitä, kuinka suuri riski liittyy siihen, että toimitaan konfliktialueiden lähellä. Tämä on tärkeää. EU:ssa toimitaan, mutta koska ilmailu on globaalia, on tärkeää, että tiedon jakaminen on globaalia. Lentoyhtiöille ja valtioille on annettava tietoa siitä, minkälaisia riskejä liittyy konfliktialueisiin. Ja sitten tietoverkko, eh, turvallisuus ja hyökkäykset tuettiin sitä, että pitää toimia yhdessä liittyen ATM ja myös jos ajatellaan näihin vastaamista hyökkäyksiin vastaamista. Ei pidä mistään siilomentaliteetissa lähteä liikkeelle, vaan halutaan koko ilmailujärjestelmää eh, suojata. Ja kaikkihan tiedämme, että nämä kyberuhat ilmailun alalla ovat esillä paljon nyt ja myös tulevaisuudessa. Ja tässä on tärkeää olla aina yhtä askelta edellä. Mitä liittyy sitten turvallisuuteen, on olemassa yhä suurempia turvallisuusongelmia ja päätettiin, että halutaan tehdä ehdotuksia niiden parantamiseksi ja halutaan, että valtiot tulevat tähän mukaan. EU on antanut panoksensa ja pyrkinyt tukemaan kolmansia maita ja haluamme myös auttaa siinä mielessä, ei haluta mitään maata jättää yksin. Halutaan lisätä kapasiteettia ja auttaa siinä mitä tulee turvallisuuteen, niin tämä on varmasti vielä selkeämmin esillä ICAO-yhteydessä. Sillä jos ajatellaan YK päätöslauselmaa turvallisuusneuvostolta 22.9., jossa mainittiin ilmailun turvallisuus ja siinä puhuttiin myös ICAOn roolista – kun tähän asiaan paneudutaan, niin jatkossakin se tulee olemaan tärkeää. Ja sitten alueellistuminen istunnossa huomioitiin se, että alueellistuminen etenee, alueellisia ilmailujärjestelmään yhä enemmän, kuten EU:ssa ja korostettiin sitä, että ne on otettava paremmin mukaan ICAO-kontekstiin. Tämä on tärkeää, että voidaan varmistaa, että EUn ja ICAOn ulkopuoliset eh, maat ymmärtävät meidän järjestelmämme perusteet. Ja tiedätte, että ICAO lähtee liikkeelle valtioista ja joskus on ollut vaikeaa ICAO-kontekstissa selittää EU konseptia. Ja tämä on nyt hyvä askel siihen suuntaan, että voidaan hyväksyä tämä alueellistuminen on sisällä. Tämä on ensimmäinen kerta ehkä, kun tämä saatiin läpi. Ja jos ajatellaan eh, globaaleja suunnitelmia, sellaisetkin hyväksyttiin liittyen turvallisuuteen. Ne varmistavat sen, että kansalliset ja EU-linjaukset ovat samansuuntaisia jatkossa. Ja sitten sanoisin vielä, että tämä menestys neuvotteluissa ja se, että pääsimme sopimukseen ja että Euroopan rooli oli tärkeä. Tämä onnistui siksi, että tehtiin hyvää yhteistyötä tiimissä. Meillä oli mahtava tiimi, siellä oli todellisia asiantuntijoita, jotka ovat täysin eh, paneutuneet tähän tavoitteeseen. Ja on oikein hienoa, että Arvon parlamentin edustajat olivat siellä mukana, tämän valiokunnan jäsenet, edustajat Nilsson ja Deli he olivat paikalla ja he itse kokivat myös sen, millainen ikä oikein on. Ja jos ajatellaan sitten ympäristövalikuntaa, niin Jillian Gerling ja Eckhart olivat mukana sieltä. Edust, he edustivat oikein hyvin parlamenttia kaikkien meppien kanssa kävimme hyvin avointa ja myönteistä keskustelua ja olen itse kovin kiitollinen tästä. Ja vielä muutama sananen, jos sopii näistä muista aiheista, kuten lupasin, jotta voidaan käydä nyt nämä läpi nämä aiheet yleisesti ottaen. Eli pieni päivitys näistä eri aiheista. Ensinnäkin ilmailu, Kuten tiedätte, neuvosto antoi neuvotteluluvan kattaville EU-liikennesopimuksille eh, eri alueiden kanssa asia, niin Arviemiraattien ja muiden kanssa halutaan edistyä tässä ja varmistaa se, että komissio mahdollisimman nopeasti ryhtyy toimiin kuluttajien hyväksi ja tämän toimialan hyväksi kesällä laadimme luonnokset ja otimme yhteyttä neuvottelukumppaneihin ja sovittiin ensimmäistä neuvottelukierroksesta. Se on nyt käyty Katarin valtion kanssa 19-21. syyskuuta ja tämä oli oikein myönteistä. He ovat sitoutuneita siihen, että saataisiin aikaiseksi ilmaliikennesopimus. Tässä on mukana myös reilun kilpailun eh, säännöt ja hyvän ensimmäisen kierroksen jälkeen päätettiin, että toinen kierros pidetään sitten tammikuun loppupuolella. Mitä tulee näihin muihin kumppaneihin, tarkoitus on käydä asianmaiden kanssa ensimmäinen kierros 26-28.10. Brysselissä, eli parin viikon kuluttua. Ja tarkoitus on aloittaa neuvottelut Turkin kanssa – 9-11. päivä marraskuuta Ankarassa. Tämä siis ensimmäinen kierros ja Yhdistyneet Emiraatit. Heidän kanssaan meillä on vielä kirjeenvaihtoa, jotta voimme varmistaa, että saadaan päivämäärä hyväksyttyä neuvottelun aloittamiselle. Eli tässä kyllä toimimme suunnitelmien mukaisesti. Tämä on tärkeä osa ilmailustrategiamme edistystä on tapahtunut ja tarkoitus on pitää yllä tätä vauhtia koko neuvottelujen ajan. Ja lisää pyyntöjä on Meksikon, Armenian, muiden Persianlahden maiden ja Kiinan osalta esitetty ja neuvostonta vielä käsittelee ja on tarkoitus saada loppuun jotkut aloitetut neuvottelut Brasilian kanssa ja minä kävin hyviä keskusteluja Montrealissa Brasilian viranomaisten kanssa ja luotan siihen, että todennäköisesti viimeinen neuvottelukierros pidetään tänä vuonna vielä. Neuvotteluja jatketaan myös Azerbaidsanin kanssa myöhemmin tänä vuonna. Mitä tulee liikenneturvallisuuteen, se on hyvin tärkeä aihe. Tämä on myönnettävä se, että monen liikennekeskuksen profiilin niin tärkeä ja e, jos siitä tulee iskuja, niin niiden vaikutus on suuri ja siksi komissio on ryhtynyt toimiin. Presidentti Juncker kirjeellään Kingille pyysi, että perustettaisiin task force ja tämä on perustettu liittyen turvallisuusunioniin ja halutaan tarkastella turvallisuutta komission työssä eh, kaiken kaikkiaan. Tarvitaan eh, riskipohjainen lähestymistapa, tarvitaan eh, matkustajien luottamus ja on niin, että sataprosenttista turvallisuutta ei voida taata. Turvallisuusunionin tavoitteisiin pyritään, pitää antaa kansalaisille kunnon lainsäädäntösuoja ja muu pääosasto tässä mielessä tekee yhteistyötä HOM pääosaston kanssa, jotta katettaisiin kaikki alat, myös maantiekuljetukset ja merikuljetukset. Me järjestämme myös konferenssin, joka koskee julkisia tiloja. Tämä liittyy eh, maa-alueiden turvallisuuteen ja marraskuussa DJ Move eh, pitää konferenssin, joka koskee liikennettä julkisilla alueilla. Haluamme tähän mukaan jäsenvaltiot ja kaikki muut eri toimijat ilmailun, maantieliikenteen ja meriliikenteen alalta. Ja minä haluaisin kutsua myös tämän valiokunnan jäsenet kyseiseen konferenssiin mukaan. Ja sitten jos ajatellaan meriliikennettä, niin sekä lauttojen että alusten osalta on tehty ensimmäinen vaihe, sitten pääosasta Home pitäisi tehdä riskianalyysi ja sen jälkeen voitaisiin ryhtyä lainsäädäntöehdotuksiin, jos ajatellaan sitten maakuljetuksia ja rautatiekuljetuksia pitää asettaa etusijalle. Rautatiealue ehkä on valtiollisia eh, vaatimuksia, jotka eh, viivät eh, poista keskiöstä EU lähestymistavan. Tällaista kuitenkin tarvitsemme komission tekemässä tutkimusta aiheesta, joka on melkein valmis, ja sitten pääosasto Home antaisi turvallisuusarvion rautatieliikenteestä ja sitten tehtäisiin ehdotuksia lainsäädännön osalta. Ja turvallisuudesta puhutaan myös seuraavassa liikenneneuvostossa joulukuussa. 2016, siitä vielä muutama sananen, paljon on saatu aikaan. Euroopan parlamentti on antanut selkeä tukea. Erityisesti tämä valiokunta haluaisin kiittää teitä tuestanne ja jäsenvaltiot ovat tukeneet myös neuvostossa ja sen takia on saatu hyväksyttyä esimerkiksi neljäs rautatien paketti ja satamapalveluista äänestettiin myönteisesti tänään ja sitten on direktiivi, joka koskee sisämaan vesiliikennealuksia ja sitten on eh, heinäkuussa hyväksytty alhaiset päästöt ja myös matkustajalaivojen laivoja koskeva teksti ja vielä suunnitelma on tulossa tänä syksynä Junckerin mielestä yksi tärkeimmistä asioista on, että saadaan aikaiseksi digitaaliset sisämarkkinat. Jos ajatellaan komission työohjelmaa, niin aiomme jatkaa töitä 2017 samaan vauhtiin. 2016 on meidän pohjamme ja sen pohjalta saamme tämän kuukauden lopulla työsuunnitelman ensi vuodelle. Maantiekuljetustyöt ovat eh, nyt tekeillään. Tarkoitus oli saada loppuun tämän vuoden loppuun mennessä, mutta kaikki ei ole ollut meidän hallinnassamme ja viivästystä on tullut, mutta luotamme siihen, että työt saadaan tehtyä keväällä ja 2017 tulee myös arviointi koskien meriliikennettä ja satamia. Ja 2017 on kaiken kaikkiaan merivuosi myös siksi, että Maltan puheenjohtajakausi on tulossa ja nyt tulee paljon lainsäädäntö- ja muita kuin lainsäädäntöehdotuksia, jotta voidaan merikuljetuksia parantaa ja niiden turvallisuutta myös ja muita lainsäädäntöprioriteetteja on ilmailustrategian täytäntöönpanon jatkaminen ja vähäpäästöisen liikkuvuuden strategian jatkaminen. Jatketaan myös digitalisaatiota ja valmistellaan liikennemuotojen välisyyttä ja tämäkin tulee 2017 esille. Minä haluaisin kiittää teitä kaikkia huomiostanne ja myös siitä rakennasta yhteistyötä, mitä tämän valiokunnan kanssa on aina ollut sekä minun kanssani että kollegan kanssani ja on hyvä saada teiltä kritiikkiä ja uusia aloitteita ja ehdotuksia. Teidän tukenne ja näkemyksenne ovat todella tärkeitä meille, kuten näimme Kanadassa tällä viikolla IKEAn neuvottelut ovat vaikeita ja usein tarvitaan kompromisseja mutta jos tahtoa löytyy, niin varmasti tämä onnistuu ja me toimme siksi, että todella yhteistä tahtoa on tämän talon ja komission välillä. Halutaan toimia. Kiitos. Kiitos herra Hololei. Meillä on vähän aika painetta, koska herra Hololei on paikalla ainoastaan puoli tuntia enää. Koordinaattoreille annamme kolme minuuttia puheaikaa ja muille kaksi minuuttia, jotta saamme vielä vastauksiin aikaa. Ensiksi herra van de Kamp. Uh, Voorzitter, dank u zeer. Um, ik denk dat ik ook wel namens de EVP... Kiitos, herra puheenjohtaja. Niin, minä voisin EPP-ryhmän puolesta sanoa, että me todella olemme iloisia, että olet tullut paikalle tänään liikennevaliokuntaan. Olet tavannut jo meistä monia ja olet tehnyt jo paljon hyvää työtä näiden asioiden parissa. Toiseksi, herra puheenjohtaja, haluaisin pyytää anteeksi sitä, että minun täytyy kohta lähteä, koska nythän on alueiden viikko Euroopan unionissa ja suurin piirtein koko Hollanti on täällä nyt vierailulla Brysselissä ja minun täytyy tavata kumppaneitani, mutta assistenttini kyllä on teihin yhteydessä, joten ei huolta sen suhteen. ICAOon liittyen minulla oli, olisi kysymys, onko näille lennokeille vähimmäispainoa asetettu? Tämän haluaisin tietää. Ja toinen kysymykseni liittyy liittyy. Tässä puhuttiin yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta, Single European Sky. Ja tämähän on asia, josta on puhuttu jo pitkään, mutta mitään ei tapahdu. On suorastaan noloa, että Eurooppa ei saa tätä asiaa hyväksytyksi. Ja tämähän johtuu joidenkin jäsenvaltioiden asenteesta. Mitä tälle aiotaan tehdä? Ja sitten haluaisin tiedä, miten pääosastonne suhtautuu Brexittiin. Nimittäin Brexithän on valtavan suuri asiakokonaisuus, erityisesti ilmaliikenteessä. Ja sitten <clears throat> haluaisin vielä tietää, että miten te teette yhteistyötä muiden pääosastojen välillä, koska monesti ympäristö, ilmasto, yrityspolitiikka ja kilpailupolitiikka, nämä ovat tällaisia pääosastoja, jotka tekevät koko ajan vähän päällekkäistä työtä kuin te, niin voitteko ylipäätään, saatteko yöllä edes nukutuksi, herra Hololei, kun mietin, että kuinka paljon muita pääosastoja on koko ajan polkemassa varpaillemme, niin, niin voitaisiinko tässä nyt jotenkin pitää asiat ruodussa? Ja me olemme kyllä valmiita painostamaan myös muita pääosastoja ja komissaareja, koska liikenne on todella kaiken keskipisteessä. Ilman liikennettä ja liikkuvuutta mikään ei toimi eikä liiku. Sitten meriliikenne, te puhuitte ikaosta, mutta entäs sitten IMO? IMOkin on tärkeä toimija, kun ajatellaan meriliikenteen kestävyyttä. Ja haluaisin tietää, mikä tässä on tilanne. Jääkö EU tässä nyt yksin? meriturvallisuusasioiden kanssa. Haluaisin tietää, onko tulossa jonkinlainen meriliikennepaketti myös. Tieliikennepaketti on jo aika vaikea asia. Sinähän et edes tuota maininnut tuossa. Ja haluaisinkin tietää, että mitä näille muille muille tapahtuu, muille äh, liikenteen muodoille. Erityisesti minua kiinnostaa meriliikenne. Huomenta herra Hollolai, hieno, että olette täällä. Haluaisinkin kestellä kysymyksiä hukkamatta aikaa herra Hollolai. Se, mitä Van de Kampkin jo sanoi, on melkein tärkeintä viimeisen asian herra Hollolai. Te ette puhuneet mitään tiepaketista. Se saa minut hieman rauhattomaksi, myönnän, sillä se on ala, joka julkisuudessa on erittäin paljon kysymyksiä, ja siinä on sääntelyn tarvetta minusta. Voisitteko antaa konkreettisia viitteitä silloin, milloin voimme odottaa mitäkin toimenpiteitä ja asioita? Sitten ilma, lentoliikenne, milloin voimme odottaa, että joudun tarkastella 886 nämä epäreilut tuet ja hintamuodostumiset. Komissaari tästä puhui, kyllä odotamme jo nyt puolitoista vuotta tätä, sillä Tästä on ollut kovasti puhetta. Ja sitten nämä Air Agreement-sopimukset. Ilmaliikenteen sopimusten osalta, no tämä on teema, josta voitaisiin toimia ehkä lisää, ottaen huomioon tämä toimimattomuus Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentilla on nyt lisävaltuuksia, kun ajatellaan näitä ilmaliikenteen sopimuksia. Miten haluatte liittää Euroopan parlamentin tähän mukana. Me nimittäneet valmistajat, joiden pitäisi olla mukana neuvotteluissa. Mit, mitä nyt näyttää avoimuuden suhteen, mitä ne haluatte tiedonvirran Euroopan parlamenttiin pitää yllä säännöllisesti. Ja sitten vielä lentoliikenteeseen toinenkin teema, joka on tässä tulossa. Nimittäin se vaikeus joka on alalla Airbusin ja Boeingin välillä. Tässä ei ole kyse siitä, että USA tai jotakin muuta maata astetaan huonoon valoon, vaan kyse on siitä, mitä Euroopan komissio aikoo tehdä, jotta meidän avainteollisuutemme täällä EU-ssa suojellaan. Tiedätte, että marraskuussa VT on päätös on tulossa, mahdollisesti se on sitten Airbusia vastaan, miten voimme sitten käydä vuoropuhelua amerikkalaisten kanssa ja löytää ratkaisu tähän, tai miten voimme poliittisesti osoittaa solidaarisuuttamme teollisuuden toimijoidemme kanssa, sillä tässä on epäonnistuttu. Yhdysvallat on yksi maa, oli kyse kongressista tai edustajanhuoneesta, siellä kaikki tukevat selvästi omaa yhtiötään ja meillä Euroopan parlamentissa. No tämä on pirstaloitunutta, monet eivät edes tiedä miten liikenne kirjoitetaan, no ei siitä sen enempää, mutta meidän nyt pitää tässä antaa oma panoksen. Miten ajattelette siis, miten voimme tukea poliittisesti teollisuuttamme? Kiitos. Kiitos. Sitten Robert Sile. Kiitos. ECRn puolesta haluaisin kiittää sinua, herra Holohei, tästä hyvin kattavasta esityksestä tässä johdantopuheenvuorossa. Haluaisin antaa enemmän puheaikaa Jackille, mutta muutaman asian nostaisin kuitenkin esille. Puhuit turvallisuudesta ja liikenteen turvallisuudesta. Juuri Kaleen tilanteesta puhuimme äh, viimeksi Strasbourgin täysistunnossa, mutta liikenneturvallisuus ei todellakaan tuolla Kaleessa ainakaan toteudu. Ja liikenneturvallisuudessa tarvitaan yhteistyötä yhteistyötä. Ja mitä tulee ilmailualaan, niin haluaisin tietää, mikä on nyt EUn tilanne suhteessa Siperian ylilentoihin? Mikä siinä on tilanne tällä hetkellä? Kiitos sittenkin Seine Meissner. Kiitos myös ALDE-ryhmän puolesta. Kiitos herra Hololle, että tuli paikalle. Mitä tulee ICAO-sopimukseen, ja tämä on minun näkökulmani totta kai, Kaikilla on tästä oma näkemyksensä ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta tämä ei ole vielä riittävä, mutta hyvä askel kuitenkin. On hyvä, että näin maailmanlaajuisesti asiaa nyt viedään eteenpäin. Minä olisin toivonut, että kolme vuotta olisi se tarkistusväli, että 2027 asti on vain kolme tällaista virstanpylvästä. Minusta tämä on vähän vähän liian vähän, eli COP21 pitäisi tätä nyt verrata. Meillä on yleinen konsensus, miten asiaa pitää viedä eteenpäin, mutta tämä on vasta alkua, sitä haluaisin äh, korostaa. 8, 6, 8, tämä minua kovasti kiinnostaa, ja sitten tuo tieliikenne paketti ja sen viivästykset eivät ne kaiketi ole DG Movesta riippuvaisia. No sitten tässä puhuttiin äh, yhtenäisestä ilmatilasta. Tämä tuli myös esille. Voisiko nyt olla, että Brexitin takia tämä Single European Skysikin yhtäkkiä yksinkertaisempi? En tiedä, kun sehän ei kuulu mantereeseen. Eli miten voitaisiin nyt tätä asiaa viedä eteenpäin, jos ajatellaan, että tämä lento siksaki Euroopan taivaalla vain jatkuu, kun tätä yhtenäistä ilmatilaa ei saada aikaan, niin se on kyllä kovin ikävää. Sitten nämä ilmaliikenteen sopimukset. Olen samaa mieltä herra Hertogin kanssa. Ja on <clears throat> hyvä, että näitä verran eteenpäin, mutta parlamenttia nyt vain kuullaan. Me emme ole tässä mukana. Ehkä tästä nyt pitäisi vielä saada vähän lisää tietoja. Sitten vielä viimeiseksi sanoitte tuosta meriliikenteen vuodesta. Sehän on ensi vuoden teemavuosi, mutta ymmärtääkseni tieliikennepakettikin on vasta tuloillaan. Ja sitten tulee meriliikenteeseen kaikenlaisia tutkimuksia, mutta tuleeko lainsäädäntöehdotuksia jo ensi vuonna? Onkohan tämä nyt ihan hyvä idea? että ensi vuonna tulisi meriasiat, sitten 2018 liikennemuotojen yhteensopivuus, tämä intermodaliteetti. Tämä vaikuttaa aika kunnianhimoiselta. Näettekö tämän realistisena vai onkohan niin, että komission varapuheenjohtaja tätä vähän jarruttaa kuitenkin? Kiitos ja seuraavaksi Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos herra Hololeille, että olette päässeet tänne meidän luoksemme. Muutama kysymys äh, tai asia lähinnä ehkä muistin virkistykseksi. Äh, yksi tärkeimmistä meidän haasteista väitän tulevina vuosina on äh, kokonaisuudessa terveen kilpailun rakentaminen koko liikennesektorille, niin sanottu fair play alusta, jossa reilulla, reilun pelin hengessä uudet palvelut ja olemassa olevat toimijat voisivat elää niin lento, maa, meri kuin raideliikenteen osalta. Ja väitän, että se on kyllä yksi meidän suurimmista haasteista, koska me tarvitaan uusia toimijoita, mutta me tarvitaan myös reilut pelisäännöt, jotta olemassa olevat markkinat pystyy pelaamaan ja siellä pystytään toimimaan sitten fiksusti ilman, että riitaannutaan keskenään tai vihastutetaan asiakkaita. Toinen asia, mitä olen itse pohtinut aika paljon, liittyy tähän keskusteluun potentiaalisesta liikennevirastosta tai liikenteen uudesta, uudesta virastosta. Voisiko tähän Volkswagen-skandaaliin liittyvä tyyppihyväksyntä, viranomaispohdinta, voitaisiko sitä ajatella tähän kokonaisuuteen? Näen, että tarvetta siihen pohdintaan on, ettemme jälleen kerran rakenna monta uudenlaista erilaista organisaatiota, kun tätä kuuluisaa purkamistakin pitäisi, pitäisi näiden meidän byrokratia talkoiden osalta kyetä tekemään. Sitten sellainen yksityiskohta, mihin olen törmännyt tässä nyt useamman niin kerran, liittyy tämän iltapäivän aiheeseen liikenteen meluun. Ja olen ollut hiukan yllättynyt siitä, että nyt kun Euroopan unionin rautatievirasto julkaisi 14.9. vaikutusten arvioinnin näistä uusista komposiittijarruista raideliikenteessä, niin siellä ei edelleenkään ole otettu talviolosuhteita niin huomioon, että näitä vanhoja, rautajarruja voisi edelleen käyttää erittäin haastavissa olosuhteissa. Olen itse päässyt katsomaan niitä jarrutestejä ja täytyy sanoa kyllä, että en itse menisi siihen junaan, missä on komposiittijarrut kolmekymmentä asteen pakkasella, lumikelillä, jäässä ja, ja tuiskussa, koska jos se pärähtää sinne jonnekin hotellin seinään tai se jonnekin muuhun rakennukseen tai pitkin metsiä, niin kyllä meiltä sitten kysytään varmasti liikenteen pääosastolta ja meiltä päättäjiltä, että kuinka fiksuja ratkaisuja teitte, kun yritätte istuttaa saman karvalakin kaikkien jäsenmaiden päähän huolimatta, minkälaiset keliolosuhteet sitten missäkin jäsenmaassa on. Kiitoksia. Kiitos Bas Aikaut ja Karima Deli, eli Bas on tässä myös mukana ympäristövaliokunnassa. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos herra Hololei. Minä yritän aina ympäristön ja liikenteen yhdistää. Ja minä olin Envi-valiokunnassa täällä delegaation jäsenenä, mutta olin, olen kyllä hyvin vahvasti mukana myös liikenneasioissa. Olen ollut eri mietinnöissä mukana. Minusta nämä asiat liittyvät kiinteästi yhteen. Ja on hyvä, että ilmastopolitiikan pääosastolta ja MOVE-osastolta oli molemmista mukana edustajat Montrealissa. Se juuri osoittaa, kuinka kiinteästi nämä asiat liittyvät yhteen. Ja hienoa, että Siinäkin oli tosiaan kaksi viikkoa tuolla Montrealissa. Se osoittaa, kuinka tärkeänä EU pitää asiaa. Jos nyt ajattelen tätä sopimusta, niin minusta yksi tärkeimmistä viesteistä oli se, että että vihdoinkin tämä ilmastoasia otetaan huomioon myös Montrealissa. Vuonna 2013 EU oli aika yksin vaatimuksineen ja nyt sitten Täällä todella kaikki olivat sen puolesta, että ilmastoa pitää suojella. Ehkä pari Afrikan unionin maata ja latinalaisen Amerikan maata olivat vastaan, mutta kuitenkin hyvin moni oli sen puolella. Ja 2013 oli hyvin vaikea viedä näitä asioita eteenpäin, sanoa, että maailma on todellakin muuttumassa. Ja nyt vihdoin ollaan päästy tähän pisteeseen. Eurooppa on tässä osoittanut suuntaa. Ja varmasti kuulitkin, kun Burkina Faso ähm, piti puheenvuoronsa ja tämä todella kiteytti tuon tunnelman Montrealissa ja nämä olivat tärkeitä hetkiä ja nyt todellakin Euroopan pitäisi tästä lähtien luottaa omiin näkemyksiinsä ja omaan viestiinsä, koska kun muut maat tulevat luoksemme, ähm, tunnustavat muutaman vuoden jälkijunassa, että olimme oikeassa, niin kyllä meidän on syytä olla siitä ylpeitä ja vuoden 2013 traumaattiset koke kokemukset voidaan nyt unohtaa. Kyllähän tämä tietysti tuli esille, mutta, mutta nyt me voimme mielestämme sen jo jättää taaksemme. No sitten jos ajatellaan näitä yksityiskohtia, niin minusta nyt täytyy tunnustaa, että tämä on vasta ensimmäinen askel, mutta se on ikaan näkökulmasta tietysti historiallinen juttu, mutta se ei ole mitenkään iso virstanpylväs ilmaston näkökulmasta. Ja tässähän puhutaan ainoastaan hiilineutraalista kasvusta vuonna, vuoden 2020 jälkeen. Ja jos ajatellaan ilmastosopimuksia yleensä, niin silloinhan pitäisi 50 prosentilla vähentää päästöjä vuoden 2020 jälkeen, eli nämä ovat hyvin kaukana toisest, toisistaan. Ja aika hankalaa varmaan on vakuuttaa ikää siitä, että vaikka tämä on askel oikeaan suuntaan, niin, niin tässä ollaan kyllä kovin kaukana vielä lopullisesta tavoitteesta. Ja yksi asia pitää huomata, nimittäin se, että Kiina teki varauman tuohon hiilineutraaliuteen että se sanoi, että yritämme kyllä olla tässä mukana, mutta ei mitenkään Kiina sitoutunut tuohon hiilineutraaliuteen, joten tähän pitäisi kyllä kiinnittää huomiota. Sitten tuo kompensaatiokysymys. Jos kompensaatiomekanismit eivät tule laajamittaisesti käyttöön, niin silloin hiilineutraali ilmaliikenteen kasvu jää pelkäksi paperitiikeriksi ja siitä pitää todella huolta tästä mekanismista. Eli ennen kuin voidaan sanoa, että tämä oli historiallista, niin sitten seurannan pitää olla kunnossa. Kiitos sitten Peter Lundgren. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin aloittaa sanomalla, että olen samoilla linjoilla edellisten puhujien kanssa. Minäkin haluaisin tietää, mitä tieliikennepaketille kuuluu, ja myös Merja Kyllösen kanssa olen samaa mieltä siitä, että nämä komposiittijarrut, raideliikenteessä kuulostavat aika vaarallisilta. Ruotsissa on talvella ihan yhtä kylmä kuin Suomessa ja minusta nämä kormosittijarrut aiheuttavat todellisen turvallisuusriskin raideliikenteessä. Ne eivät ole hyvää materiaalia. Sitten vielä ihan spesifi kysymys. Ja miten tuo Tävlar i både Europamästerskap och världsmästerskap. Äh, tällainen, nämä mallilentokilpailut ja, tai tällaiset harrastajailmailijat ja miten sitten tai tällaiset pienoismallien lennättäjät, niin miten heihin liittyy tämä äh, lennokkivaatimukset? Jos ajattelen näitä pienlennokkien tai lennokkien lennättäjiä, niin he ovat kovin huolissaan näistä näistä äh, lennokkien äh, säätelystä, että mitä, mitä pienoismalli harrastajille tapahtuu. Kiitos. Tässä on nyt niin paljon puhujia, että kaikki saavat vain minuutin puheaikaa. Seuraavaksi edustaja Deli. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä herra Hololei. Me olimme Montrealissa mukana valiokuntien välisenä valtuuskuntana ja tulimme paikalle tiistai-iltana ja tällöin ensimmäinen briefaus pidettiin teidän henkilöstönne kanssa ja keskiviikkona kävi ilmi, että sopimukseen todella päästäisiin. Tiedämme, että Venäjän federaatiolla ja Intialla oli varaumia, mutta loppujen lopuksi kaikki soi hyvin. Ja Envin näkökulmasta voitaisiin sanoa, että olisi voitu saada aikaiseksi kunnian kunnianhimoisempi sopimus ja on totta, että siellä on vielä paljon sellaisia elementtejä, joista ei ole tarpeeksi tietoa, mutta liikennenäkökulmasta koko täysistunto onnistui hyvin, koska saimme laajaa tukea teknisissä asioissa, erityisesti turvallisuuteen liittyen, mitä EU esitti ja sitten myös tämä globaali mekanismi, joka on aivan ensimmäinen laatuaan, kun halutaan kansainvälisiä päästöjä valvoa. Ja tulevaisuuden osalta haluaisin pyytää, että komissio ja muu pääosasto ottaisivat mukaan liikennevaliokunnan alusta alkaen täällä parlamentissa. Näin pystyisimme paremmin ymmärtämään ikaon neuvotteluprosessia, tietäisimme mitä syitä on tiettyjen päätösten takana ja nämä tiedot sitten auttaisivat ymmärtämään teidän kantaanne. Ja jos ajatellaan sitten näiden työasiakirjan laatimista, jotka te toimitatte ikaon, niin olisi hyvä, että meidän otettaisiin tähän työhön myös mukaan jatkossa. Kiitos Jens Nielsen. Ja hieman pidempään tämäkin oli. Niin, kiitos. Ensiksi haluaisin sanoa, että Arvostan tätä yhteistyötä EU-toimielinten välillä Montrealissa. Tämä oli tärkeää huomata, että todellakin yhdessä olemme enemmän, ja tätä arvostan kovasti. Sitten toteaisin, että meidän tulisi todella olla ylpeitä tästä historiallisesta, historiallisesta tuloksesta, että olemme todellakin saaneet aikaan tämän maailmanlaajuisen säännöstön siitä, miten ilmaliikenteen päästöjä pitää vähentää. No, tämä on tietysti vasta alkua. Meidän täytyy luoda todella toimiva, tiukka järjestelmä. Ja täytyy katsoa, että tuon ICAO-päätöksen kaikki osat pannaan täytäntöön, ei ainoastaan tämä päästövähennys, vaan monet muutkin, jotka siinä ovat mukana. Meillä on paljon tehtävää lentostrategian suhteen, sitten nämä lennokkiasiat ja kaikki muut. Meillä on paljon tekemistä tällä saralla. Ja, ja me voimme osaltamme vaikuttaa myös maailmanlaajuiseen säännöstöön. Me voimme olla tässä kyllä hyvin kunnianhimoisia ja on hienoa, että tästä nyt käydään sitten hyvää keskustelua. Minusta on tärkeää myös todeta, kuten sanoitkin tuossa alussa, että kyse ei ollut ainoastaan EU-maista, vaan 45 EU:n Euroopan maasta, jotka tekivät tässä yhteistyötä, ja se on todella hieno juttu. Minäkin tapasin paljon edustajia monista maista. Ja sitten yksi asia vielä, jolla ei ole mitään tekemistä ICAon kanssa, ja tämä liittyy tieliikenteeseen, tieliikennepaketti koska se nyt astuu sitten voimaan? Onko se ensi vuoden alusta vai ensi vuoden alkupuolella? No siinä on erittäin tärkeää, että komissio ottaa huomioon parlamentin huolenaiheet sosiaalisesta dumppauksesta. On erittäin tärkeää, että me käymme hyvää keskustelua siitä ja pidämme huolta siitä, että saamme kurjaa ja järjestystä tuonne tieliikenteen työoloihin. Kiitos sitten Jackie Foster. Hänkin saa vähän enemmän aikaa nyt. Um, thank you very... Kiitoksia kovasti. Ja tervetuloa herra Hololei. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja moni muistaa varmasti, että tämä nyt menee 12 vuoden taakse, kun EU ETS päästökauppajärjestelmäehdotus saatiin jälkeelle, joka nyt ei tuon aikana saatu toimimaan, mutta 12 vuotta nyt myöhemmin, niin syyt sen taustalle, että me toimen, tai teknologia on kehittynyt niin voimakkaasti ilmailualalla, ja tapa, jolla nyt pyritään käsittelemään noita liikkeitä ja operatiivisia kehityksiä, no ne ovat kaikki tärkeä osa sitä, miten voidaan käsitellä näitä kysymyksiä. Mutta haluaisin onnitella komissiota ja kaikki jäsenvaltiot tässä mukana ovat nyt päässeet tähän nykytilanteeseen. Se oli varmastikin hankalaa ajoittain. Ja totta kai halusimme, että aikataulu olisi hieman lyhyempi. Pitää olla realisti. Valtavia haasteita on, jos katsotaan maita, jotka oikeutetustikin eri, erivät kannoista, mutta kuten Kiina, Yhdysvallat, Intia, ja nyt ne ovat sitoutuneet, ne ovat mukana samassa veneessä ja etsivät tapaa toimia eteenpäin. Se on erittäin hyvä asia. Pahoittelut. Yritän nyt puhua tässä. Kiitoksia kovasti. Voisitko olla hiljaa? I just say my remarks without... Saanko sanoa huomatukseni ilman, että joku kuiskaa tässä korvaan? Kiitos. I'm also on the Environment Committee. Olen myös Envi-valiokunnassa varajäsenenä. Eli kuten olin sanomassa, se on erittäin hyvä asia. Vastuut ovat nyt, vastuu on nyt myös jäsenvaltion kannettavana, jos ajatellaan kapasiteettien kehittämistä. Ja niiden pitää saada kaikki tämä toimimaan omalta osaltaan, mutta haluan sanoa, että TRAN järjesti virallisen vierailun toukokuussa. Saimme erittäin hyvän vastaanoton ja se olikin hyvin rakentava kaiken kaikkiaan puhdas ilmahanke, no se on tärkeä osa tätä, niitä on kaksi, horisontti 2020 ja sitten investoinnit, joita sijoitetaan Euroopasta ja yhtiöstä, jotta voidaan tehdä oma osuutemme lopuksi. Mutta tämä on paras tilaisuus, jonka Eurooppa tulee näkemään saadakseen perustettua jotakin, jotta voidaan toimia globaalien päästöjen osalta kaikkien. Pitää nyt toimia viisaasti. Tämä tulee hankalaa saada tämä lopullinen palapelin palanen paikoilleen, mutta uskon, että jos tämä ei onnistu, niin en tiedä milloin seuraava tilaisuus koittaisi, jolloin saisimme toimittua, joten kaikkien pitää tulla kypsiä ja päästä järkeviin lopputulemiin. Joten kiitoksia kovasti ja kiitos komission jäsenelle. En nyt käsitellä muita aiheita, vaan johtaja sillä herra Hololo on kattanut ne erittäin hyvin. Ja hän vastaa sitten totta kai näihin kysymyksiin. Kiitos. Danke sehr, jetzt Pavel Telitschka. Kiitos. Sitten edustaja Delitska. Uh, welcome. I think it's good to have. Kiitos. Niin, yksi minuutti, sanoo puheenjohtaja. Nyt sinunkin pitää olla hiljaa. Nyt kaikkien pitää olla hiljaa. Ei saa haukkua muita, vaan samat säännöt koskevat kaikkia. Nyt Pavelille puheenvuoro. Well, uh, once again, welcome. Uh, I think it's good to see... Uh... Kiitos. Niin, on hienoa nähdä pääsihteeri, jolla on näin vankka tausta liikennealalla. On hienoa, että saamme tehdä yhteistyötä kanssasi. Pari juttua. Ensiksi unionin tila. Minun täytyy todeta, että olin vähän hämmentynyt kuullessani puheenjohtajan puhetta täysistunnossa. Yhtään kertaa ei liikennettä mainittu. En tiedä, oliko tässä jotain piilomerkityksiä, en tiedä. Toki tiedän, että liikenne kuuluu moneen asiaan, mutta sitä ei nimenomaisesti mainittu. Sitten tämä 868. Tiedätte, että parlamentti vaatii kovasti asian tarkistamista ja olisi hyvä, että tästä tasa yhtäläisistä mahdollisuuksista ja reilusta kilpailusta pidetään kiinni, että se todella tulee ensisijaiseksi. Kysymykseni kuuluu, miten näette tämän, miten tärkeänä näette tarkistuksen ja onko ajatuksissanne, että mahdollisesti lainsäädäntöehdotus tulisi pikapuoliin? Kiitos ja seuraava edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on useampi kommentti. Ehkä vain yksi kuitenkin. Täällä puhuttiin Brexitistä. Herra Van de Kamp sen mainitsi raholle. Meillä on omat asiamme, koska minä tulen saarivaltiosta, joka on eristäytynyt maan. Tietysti ehkä voisitte myös näistä TNT-käytävistä puhua. Irlanti on Pohjanmeren ja Välimeren välisellä käytävällä ja eh, tämä linkki on todella tärkeä tuonne Ranskan suuntaan. Jos mennään mantereelle meiltä, nyt ehkä ei pystytä tähän vastaamaan ei tiedetä, mihin suuntaan mennään, mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia. Tarkoittaako tämä sitä, että käytäviä pitää muuttaa, pitää kaikilla sellaisia satamia, joiden kautta pääsee Ranskaan, mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia. Meillä tästä puhutaan todella paljon tällä hetkellä ja halusin vain, että tekin ottaisitte siihen kantaa. Kiitos, sitten Lucy Anders. Kiitos, että herralla tulitte paikalle tänään. Oli nyt tässä 2017 tulemaan meriliikenteen vuosi ja mitä tulee päästöihin, jos mahdollista, voisitteko kommentoida sitä, että laivauskulut, pitäisikö ne sisällyttää ets ja jos ei, niin mitä muita tapoja voitaisiin käyttää, että varmistetaan, että näitä päästöjä käsitellään ja että pitäisikö sanoa alueellista vai globaalia. Kuten tiedätte, riskinä 250 prosenttia lisäystä vuoden 2015 päästöihin, jotka ovat jo valtavat. Kuten Bass sanoi, poliitikot eivät ole niin pitkällä kuin teollisuus ja ETS-ehdotus, no sitä voidaan sanoa, että no Envi-valiokuntahan käsittelee sitä, voidaan sanoa, että se on tasapainoinen ehdotus ja että voi pohtia, että tuleeko se nyt toimimaan ja jos sitä ei pitäisi tukea, niin mitä voimme tehdä kirjallisesti, että voi varmistaa, että edistymme tässä tärkeässä aiheessa. Kiitos. Sitten Librikov, kiitos herra Hololei. Saksassa juuri käydään keskustelua siitä, että ajoneuvot, joilla on polttomoottorit, ne kiellettäisiin vuodesta 2030 alkaen. Onko tämä realistista ja relevanttia EU-lainsäädännön näkökulmasta? Sitten Isabel, ole hyvä. Kiitos. Kaksi kysymystä ilmailun liittyen tässä on, ollaan mukana kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa. Minä olen Persianlahden maiden sopimuksen työstämisessä mukana. Tässä on lähetetty muistio asiaan liittyen, mutta kun neuvostolle on asiaa, asiasta tiedotettu, minulle ei kuitenkaan ole tietoa toimitettu. Haluaisin tietää, milloin sitä saan, jotta voisimme olla samanlaisessa tilanteessa. Ja mitä tulee sitten tähän epäreiluun kilpailuun, milloin tämä ehdotus on tulossa. Ja nyt tilanne turvallisuuden osalta on sellainen, että pitää puhua myös lentäjistä. Jos turvallisuudesta puhutaan, niin heistä on puhuttava. On tällaisia pay to fly välineitä ja valeyhtiöitä. On ryhdyttävä toimiin näissä asioissa. Kiitos. Kiitos. Kolme kysymystä, mitä tulee raideliikenteen turvallisuuteen. Belgiassa halutaan tiukempaa kontrollia samoin kuin lentoliikenteessä ja Ranskassa on sama tilanne. Onko, voidaanko tässä käyttää kansallista lähestymistapaa Meillä on tuhansia kilometrejä sisäraideliikennettä, kai täällä mitään erityistä valvontaa pidä suorittaa, mutta pitäisikö nämä rajatarkastukset tuoda kuten ilmaliikenteeseen? Ja sitten liikenne, juuri sen merkitys esimerkiksi ilmasto- ja ympäristön suojelukysymyksissä. Jatkuuko tämä liikenteen vähättely vai ei? Ja sitten kysymys vielä vielä kilpailupolitiikasta. Kuudessa maassa on arvonlisävero kansainväliselle raideliikenteelle. Muilla mailla tällaista ei ole. Haluaisin komission näkökulman tähän. Ja voivatko nämä kuusi maata sitten tämän estää tällaisen tasapuolisen, kohte- tai tasapuolisen tilanteen, että raideliikenteessä on Saksassa esimerkiksi 9 prosentin arvonlisäveroja ilman liikenteessä ei. Miten suhtaudutte tähän? Nyt olette kuullut monia kysymyksiä ja in, innokkaana jo odotan niihin annettavia vastauksia. Thank you very much. Uh, kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos, kiitos uh, näistä myönteisistä kysy- kommenteista ja kiitos kysymyksistä. Yritän vastata niin moniin kysymyksiin kuin mahdollista. Jos en kaikkiin pysty vastaamaan, niin varmistan, että kollegani palaavat puolenne. Ensimmäinen kysymys käsitteli lennokkien kokoa. Sanoisin, että kaikki lennokit tulevat katetuiksi sääntöjen puolesta, jotka liittyvät sääntöön. Se tarkoittaa myös sitä, että pienimmät lennokit, niihin liittyy kevyempiä sääntöjä, mutta kaikkiin, kaikki lennokit on kyllä katettu säännöin. Toiseksi yksi eurooppalainen ilmatila, yhtenä ilmatila, ja kyllä alustuksessani en maininnut tätä aihetta, mutta olemme totta kai sitoutuneita – tähän eurooppalaisen ilmatilaan. Ja komissio on aina ollut sitoutunut yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilaan ja olemme aina saaneet tukea myös Euroopan parlamentilta. Ja siitä olen hyvin kiitollinen. Ja tiedätte, että ehdotus on yhtenäistä eurooppalaisesta ilmatilasta neuvostossa, mutta tietyistä syistä ehdotus ei liiku eteenpäin mikä on minusta hyvin valitettavaa, sillä me kaikki tiedämme, kuinka paljon voisimme hyötyä siitä. Voisimme vähentää hiilidioksidipäästöjä lentokoneista, tehdä lennoista tehokkaampia ja totta kai päästäisiin pois ilmatilan pirstaloitumisesta. Ja viemme totta kai asiaa eteenpäin, että me löytämme muita tapoja panna täytäntöön näitä asioita, sillä tämä on ollut jo useita vuosia neuvostossa jumissa. Ja nyt on ollut suhteet, joissa voitaisiin saavuttaa hyötyjä kaikille. Sen, senkin takia on valitettavaa, mutta sanon vaan, että olemme aina luottaneet teidän tukeenne ja jatkossakin näin on sitten Brexit-kysymys. Pelkäänpä pahoin, että joudun tuottamaan teille pettymyksen vastauksessa, niin en pysty vastaamaan. En usko, että olen tarpeeksi pätevä vastaamaan kattavasti tähän kysymykseen tästä liikenneihmiset eivät tule neuvottelemaan, vaan siitä neuvotellaan korkeammalla poliittisella tasolla ja liikenneelementti totta kai liittyy tähän neuvottelukierrokseen ja komissio on nimittänyt jo pääneuvottelijan, joka on perustamassa työryhmää ja tulemaan läheisessä yhteydessä siihen sitten kun se on täysin toiminta kunnossa. Tässä vaiheessa en voi sanoa paljon enempää. Seuraavaksi IMO-kysymys. Se täytyy toistaa useasti. Tämä vuosi on ollut, no viime vuoden lopulta asti on ollut merkittäviä tapahtumia. Pariisin sopimus lähetti voimakkaasta viestiä siitä, että eri maat ja toimialat heidän pitäisi panostaa tähän, ja ikan sopimus, no se on hyvin toisenlainen luonteeltaan, mutta sekin osoittaa selvästi, että yksi ainoa toimija voi ryhtyä toimiin. Sekin on tärkeä viesti. Mutta työtä tehdään myös IMOssa, jotta voidaan sopia globaaleista toimista, jotta voidaan rajoittaa päästöjä kansainvälisestä laivaliikenteestä. Ja EU totta kai tukee näitä pyrkimyksiä energiatehokkuusindeksi laivoille, jotka on 2013 lähtien. Siitä on sovittu ja IMO on odotetaan sopivan tässä kuussa velvoittavasta tietojen keräysjärjestelmästä, joka liittyy muun muassa polttoaineen kulutuksen ja muihin parametreihin laivoissa. Jos tämä onnistuu, niin se on tärkeä askel eteenpäin. ICA on esimerkki tässä toivottavasti antaa riittävää pontta, jotta – sektorin toimijat voivat antaa oman panoksensa globaalille kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. Kyllä, jatkamme myös kovasti töitä, jotta IMO on sanan mukaan, koska täysin on tulossa pian. Yritämme totta kai helpottaa toimia mahdollisimman paljon, jotta edistystä tapahtuu samalla tavoin kuin nähtiin Ikaossa. Siitä halusin sanoa sen verran monet kysyivät myös tialoitteesta Mainitsin kyllä, mutta tiedän, että tämäkin on aihe, josta on keskusteltu monta kertaa täällä. Sen takia en puhunut yksityiskohdista sen enempää alustuksessani. Totta kai komission työhönmaille tulevat ensi vuodeksi ja huolimatta viivästymistä valmistelut ovat nyt menossa eteenpäin täyttä höyryä. No mitä tulee aikatauluun, No siitä päätetään alkuvuodesta 2017. Pyritään ottamaan huomioon myös se, että julkiset kuulemiset on aloitettu ja pyydämme, että sidosryhmät aktiivisesti osallistuvat, jotta voivat antaa oman panoksen siihen. Se on tärkeää meille ja myös tärkeää julkiset kuulemiset liittyvät sisämarkkina-aloitteisiin se on päättynyt jo julkinen kuuleminen tiemaksuista ja yhteentoimivuus sähköisistä tullitoimista ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tätä työtä siis tehdään ja kuten tiedätte, niin päätavoite tieloitteella olisi selventää yksinkertaistaa nykysääntöjä ja parantaa EU-laajuista täytäntöönpanoa ja jos on jaettu neljään pilariin hyvin toimivat sisämarkkinat, tieliikenteelle, markkinoille pääsy ja sitten reilu kilpailu, työntekijöiden oikeudet, sosiaalinen lainsäädäntö, hiilestä luopuminen, joka liittyy tähän kaikkeen ja digitalisoituminen, joka liittyy tähän sähköiseen tullausjärjestelmään. Siinä se, se mitä nyt tarkastellaan par aikaa. Merja Kyllönen kysyi myös maavirastosta. Pohdimme eri vaihtoehtoja, joilla on tätä lakia voidaan panna paremmin osan tätä aloitetta. Kaikki vaihtoehdot ovat avoinna, no, mutta uskon, että pyrimme löytämään parempia tapoja varmistamaan, että täytäntöönpano tapahtuu käytännössä. En usko, että viraston perustaminen on tavoite itsessään on tärkeää. Saada täytäntöönpanon elementit kyllä täyttymään tavalla tai toisella. Sitten oli no, useita kysymyksiä kuuluisesta 868 hankkeesta ja voin sanoa, että alkuvaiheet on käynnistetty. Myönnän avoimesti, että se on kestänyt pidempään kuin mitä alun perin ajattelimme, mutta mutta kannat, hyvää kannattaa odottaa kyllä tällä hetkellä. Useimmat esteet on ylitetty, joita on ollut talon sisällä. Toivon, että ensi vuoden alussa voimme jättää ehdotuksen. Siinä keskitytään epäreiluihin liiketoimintakäytäntöihin ja tällaisen on tärkeää nähdä, ja tiettyä ehdottelua on sovellettu. Puhutaan reilusta kilpailusta ja epäreilusta liikekäytännöistä, jotka itsessään ovat laajempi konsepti. Ja jos halutaan auttaa EUn intressejä, niin tähän pitää puuttua globaalilla tasolla ja pyrkiä luomaan reiluutta globaaliin kilpailuun. Neuvottelut ja potentiaalinen osallistuminen, niin tiedän, että tämä aihe on ollut sihteeristön keskusteluissa esillä ja annamme piakkoin vastauksen valiokunnalle, mitä tulee nykytilanteeseen kattavasta ilmapalvelusopimusneuvottelusta. Tämä tulee tapahtumaan hyvin pian. Joku kysyi Airbusista ja Boeingista, joka on hyvin monimutkainen aihe, kuten kaikki tiedämme. VTO antoi 23. syyskuuta vastauksensa Airbus-tapauksen ja on tärkeää lukea tuo raportti laajemmassa kontekstissa. Kaksi muuta VTO-päätöstä odotetaan tulevina kuukausina, mitä tällä on amerikkalaisia tukia Boeingille – samantyyppinen prosessi on menossa US, sitä, että miten USA on noudattanut VTOn sääntöjä aikaisemmin, miten se on tukenut Boeingia Washingtonin kassasta. Tämä on tärkeä voitto EUlla, että paneeli hylkäsi uudet USAn väitteet, jonka mukaan tuki ussimalleille ovat kiellettyjä tukia. Paneeli on myös todennut, että tuet aikaisemmin lentokoneelle, kuten A320 oli päättynyt, mutta tiettyjä löydöksiä oli paneeleja, joita me pidämme tyydyttämättöminä lopputuloksina, joten komission palvelut analysoivat tarkkaan raporttia. VTOn riitoratkaisumenettelyn mukaan EUlla ja USAlla on oikeus valittaa ja tulemme käyttämään tätä oikeuttamme, jos se on tarpeen analyysimme perusteella. Seuraava aihealue joka meillä on täällä kirjattuna. Niin useat edustajat puhuivat on sopimuksen kunnianhimoisuudesta, kyllä. Totta kai olisimme halunneet sen olevan kunnianhimoisempi. Se oli lähtökohtamme. Mutta pitää myös ymmärtää, että 190 jäsentä on ikaossa ja meidän piti löytää tasapaino. Olemme sitä mieltä, että jos halutaan saada hyvä lopputulos ja niin paljon maita mukaan kuin mahdollista, no se oli tärkeä tavoite. Ja tiesimme, että se on myös asia, jossa pitää tehdä kompromisseja. Mutta kaikki olemme samaa mieltä siitä, että se on tärkeä askel eteenpäin. Lisäksi se osoittaa selvästi, että yksi sektori on valmis tekemään oman osuutensa. Ja olen myös sitä mieltä, että sen myötä on vielä asioita eteenpäin tarkastelulausekkeiden myötä jatkossa. Ja edustaja Aiha kautta oli oikeassa. Pahoittelut, että on että olitte mukana Tranvilkunnassa myös, mutta olette oikeassa, kun että teollisuuden toimet ovat valmiit menemään eteenpäin ja poliittista pontta pitää käyttää hyväkseen, jotta viedään asioita eteenpäin. Olen täysin samaa mieltä tästä ja puhuitte Burkina Fason puheesta. Se oli legendaarista Ihan niin kuin Marshall Saartenkin puhe, kaikki ymmärsivät, mikä tässä nyt on pelissä ja mistä nyt oikein puhutaan ja miksi pitää toimia. Tätä nyt, on nyt huomattavissa pari sopimuksen ikä on myötä tietysti IMO seuraa ja se voisi tuoda lisää pontta. Kyllä totta kai painostamme jatkossakin tähän suuntaan ja puhuitte myös kompensaatioista. Se on tärkeä elementti. Sillä on tärkeä rooli. Sen takia osa maista haluaa tulla mukaan, koska hekin haluavat pystyä hyötymään kompensaatiosta, jos he ovat osana järjestelmää alusta asti. Eli lisää työtä on vielä edessämme, mutta kuten monet ovat tehneet, ja olen siitä hyvin kiitollinen, arvostan sitä, mitä olemme saavuttaneet näitä osin yhdessä. mitä tulee aiheeseen Maritime Year ja työohjelmaan, siis tähän teemavuoteen. Olemme vakuuttuneita siitä, että saammeko tavoitteet täytettyä. Olemme olla pragmaattisia ja realisteja. Se, mitä näkee, on se, mitä saa. Olkaamme nyt rehellisiä. Tässä nyt on ollut liikaa sellaisia kertoja aikaisemmin, että ihmiset ovat sanomaan, että kyllä, tulemme tekemään näin ja näin ja näin. Ja samaan aikaan he ovat tietysti siitä, että eivät tule täyttämään lupauksiaan. En halua luoda odotuksia, jotka ovat epärealistisia. Haluan olla reilu ja oikeudenmukainen siinä mielessä senpä vuoksi minusta tapa, jolla rakennamme työohjelmaa. No, kyllä, 868, se pitää toteutua ja tiepaketti ja meriliikenne, vesiliikenne. Tämän suhteen tulee refit-toimintaa, mutta ehdotuksia tulee kyllä todennäköisesti vuonna 2018 ja me myös multimodalisuuteen vuonna 2018. Olemme vakuuttuneita siitä, että se on valmis ja ajoissa, joten lisäpainetta tulee vuonna 2018, mutta meriliikenteelle 17 niin on huomattu, että jos ajatellaan aikatauluja, niin on mahdotonta päästä tavoitteisiin aikaisemmin. Sen voin sanoa hyvillä mielin tässä kohtaa luomatta liikaa odotuksia ja pysymällä mahdollisimman tuota kuin mahdollista. Edustaja Ziller kysyi Kaleesta. Olen samaa mieltä, että lisää pitää tehdä, jos ajatellaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, erityisesti riskiarviointeja ajatellen. Tämä on aihe, jonka otan esille komissaari Kingin työryhmässä. Pohdimme, mitä tehdä seuraavaksi. Ja tästäkin puhun alustuksessani, eli pitää keskittyä yhteistyöhön Digimove ja Home-pääosastojen välillä, sillä meillä ei ole kapasiteettia riskinarvioinnille Home-pääosastolla taas on. Ja siinä kohtaa meidän pitää mielestäni laittaa nämä kaksi asiaa yhteen ja yrittää hyötyä hyvästä yhteistyöstä, koska toistan, jos menemme eri suuntiin, niin tulemme lopputuloksen, joka ei ole toivottu. Saattaa tulla epäsuhtaista taakkaa turvallisuusnäkökulmasta myös liikenteelle, ja se tulee vaikuttamaan liikennejärjestelmien saumattomuuteen, joten pitää olla varovaisia. Tasapaino on kyllä kunnossa. Mielestäni jos teemme lähestyä Home pääsystön kanssa, tietysti komissaari Kingin työryhmän kanssa, niin varmastikin sitten voimme saavuttaa myönteisempiä lopputuloksia. Kirjasin tarkkaan sen, mitä sanottiin. Komposiittijarruista. Rehellisesti sanottuna en ole ehtinyt, no silloin Ikaossa ja muualla enkä ole ehtinyt tarkastella – raporttia, jonka EUn rautatievirasto laati, mutta itsekin tulen alueelta, jossa minus 25 talvella ei välttämättä ole poikkeus. Ja no, kuulin sen, mitä Ruotsin ja Suomen edustajat sanovat, niin totta kai otan varmasti sitä rotevirastona ja yritän sitten selvittää, että onko ongelmia, jotka liittyvät komposittijarruihin junissa vai eikö näin ole. Olen varma, että voimme ottaa teihin yhteyttä näihin kysymyksiin liittyen myöhemmissä vaiheissa. Oli lisäksi kysymys näistä len, lentomalleista. On vaikea erotella näitä lennokeista, siis näistä pien, pienoismallilentokoneita lennokeista. Emme usko, että hankaluuksia tulee. Jos ajatellaan tätä vapaa-ajan muotoa, joka on suosittua ihmisten parissa. Edustaja Kluun puhui TNT-verkoston linkistä. Kirjaan tämän kyllä. Tätä pitää varmasti tarkastella lisääkin hienoa nähdä, että on hyviä käytäviä Irlannin ja Euroopan välillä, vaikka se, että on saari, on totta kai haaste, mutta varmasti löydämme tavan saada tämä toteutumaan, mutta tästä varmasti keskustelemme tulevaisuudessa, joten se ei ole epäselvää. Sitten puheenjohtaja haluaa, että lopettelen. Ja jos en ole vastannut, niin varmasti kollegani ovat kirjanneet ne ja palaan puolen puheenjohtaja Junckerin puhe unionin tilasta. Niin minulle liikente on, liikenne on läsnä kaikkialla. Se on tärkeä osa monia aspekteja. Jos ajatellaan sisämarkkinoita muun muassa ja haluan nähdä sen tällä tapaa. Jos tämän puheenjohtaja Junckerin painopistealueet kymmenen painopistealuetta. Kun niitä tarkastellaan, niin huomataan, että ei pidä erityisesti mainita liikennettä. Jos puhutaan sisämarkkinoista, digitaalisista sisämarkkinoista, energiaunionista, liikenne on läsnä. Meidän pitää vain meidän itsemmekin varmistaa, että saamme asioita tapahtumaan ja vaikutamme näihin prosesseihin työmme välityksellä liikennealalla. Lopuksi raiteen tai junien arvonlisävero ja muissakin liikennemuodossa tästäkin on keskusteltu aikaisemmin. Tiedän, mikä kantanne on. Yritetään nyt katsoa, mitä voimme tehdä edessä, jotta voidaan parantaa tilannetta. Kiitos Suomesta. Kiitos. Tämä oli todella hienoa, että tulit tänne. Kaikki kysymykset saivat vastaukset ja huomasit varmaan, miten kiinnostuneita me olemme näistä asioista. Ja tässä tuli esille paljon ajankohtaisia kysymyksiä ja käytiin vilkasta keskustelua. Kiitos vielä kovasti. Ja tosiaan kun liikenne on niin monessa mukana, niin meillä on aina sellainen olo, että olemme aina kaikkialla, mutta meitä ei oteta tarpeeksi huomioon eri aloilla ja olisi hyvä, jos sinäkin sitten pitäisit tätä liikenteen lippua korkealla. Kiitos kovasti ja hyvää jatkoa. No niin, nyt pitää päättää, istutaanko alas vai lähdetäänkö tästä salista. Meidän täytyy jatkaa nyt esityslistan käsittelyä. Ennen kuin siirrymme käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa, eli tämä logistiikka-asia ja uudet TNT-liikenneväylät. Haluaisin Gabriele Broissin vierailijaryhmän toivottaa lämpimästi tervetulleeksi. Tervetuloa, on mukavaa, että olette täällä. Eli Ines Ajala Sender ja hänelle annan saman tien puheenvuoron. Si. Aprecio el interés que tiene la logística. <laughs> compañeros abandonen el campo. Sí. <laughs> sí. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. En nyt masennu siitä, kun katselen kuinka paljon tämä logistiikka-asia kiinnostaa kollegoja. Jos tietäisitte, jos kaikki tietäisivät, että verkkojen Eurooppa ja kaikki siihen liittyvät aiheet ovat tässä logistiikassa mukana. He tulisivat tänne takaisin kiire kaupan, mutta ei. Näin tässä kuitenkin tehdään. Ensinnäkin haluaisin kiittää sihteeristöä ja haluaisin sanoa, että tämä harjoitus, joka alkaa, kun meillä on tämä logistiikka ehdotus ja se, mitä on jo tehty, TEN-verkoston osalta. Minä olen ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää myös valiokuntaa tästä asiasta, että oli tärkeää ottaa tämä aihe esille tässä vaiheessa ja paneutua siihen mahdollisimman pitkään, mutta haluaisin myös lähestyä sitä ikään kuin eh, virstan pylväänä sen ehdotuksen välillä, mitä teimme, kun puhuttiin valkoisesta kirjasta Van Kampin mietinnössä ja sitten toisaalta on tämä keskivälin tarkistus, joka kohdistuu uusien eh, rahoitusnäkymien valmisteluun. haluaisin nyt jo ottaa kantaa tähän logistiikkakysymykseen tässä yhteydessä, erityisesti liittyen tämän päivän ja tulevaisuuden infrastruktuuriin, koska tällä hetkellä odotamme sitä, että säästöpolitiikka loppuisi jo OECD, Maailmanpankki, IMF, jopa Ferra Draghi jatkuvasti jo sanovat, että on investoitava ja on nostettava palkkoja, on saatava talous liikkeelle lopulta, niin ehkä logistiikalla voi tässä olla tärkeä asema. Aivan ensiksi pyrin tässä pienessä sanamäärässä, mitä voidaan käyttää omaloiden mietintöihin, ottaa esille joitain ajatuksia, jotka ovat ehkä vähän ristiriitaisia. Halusin jonkun verran keskustelua herätellä tästä intermodaalisuudesta ja meillä on niin paljon erilaista toimintaa, joka on usein hyvin hajantunutta, koska nytkin täällä on puhuttu asioista, on puhuttu ilmailusta, no on tämä ilmailuala, mutta jos ei ole e, rautateitä tai teitä, niin lentoliikennekään ei toimisi, koska ei päästäisi lentokentille. Eli kaikki liittyy kyllä toisiinsa, kaikki nämä eri osiot. Meillä on vapaa tavaroiden liikkuvuus, jota kuluttajat tarvitsevat, mutta jota tarvitaan myös taloutta varten ja sitä varten, että koko eurooppalainen elintapa voi jatkua, niin logistiikka on tarpeen sitä varten. No minä olen identifioinut erilaisia kysymyksiä. Ensinnäkin jos ajatellaan hyväksytyn lainsäädäntön täytäntöönpanoa. Tämä on yksi tärkeistä asioista. Siihenkin liittyy logistiikan osalta joitain haasteita. Ensinnäkin on paljon yhä enemmän kansallista lainsäädäntöä, kun on lähdetty tämän paremman lainsäädäntöperiaatteen pohjalta toimimaan parlamentissa. Se on vienyt siihen, tai itse asiassa tehdä minkälaista lainsäädäntöä. Eli tämä tällainen ei-lainsäädäntöä katsantokanta Euroopan tasolla on johtanut siihen, että jäsenvaltioissa on ryhdytty lainsäädäntöön ja tämä sitten vaikeuttaa tavaroiden vapaata liikkumista ja siksi on tärkeää, että komissio olisi tässä tarkkavainen ja että se ottaisi tuomioistuimessa eh, käsittelyyn nämä esteet, jotka jäsenvaltioista asetetaan. Haluaisin mainita täällä myös muutaman tärkeän ajatuksen, esimerkiksi että pakolaiskriisin jälkeen Schengen-rajoja oltiin panemassa taas pystyyn. Tämä on vaikuttanut paljon ja myös tämä Kaleen tilanne, josta jo puhuttiin, mutta on muitakin tilanteita, joissa se, että ei ole Euroopan tason päätöksiä, niitä olla panemassa täytäntöön ja tämä vaikuttaa aivan suoraan eh, tavarakuljetuksiin ja myös Euroopan talouden toimivuuteen. Eli tämä asia on otettu tällä esille. Ja sitten on toinen osio, josta on täälläkin puhuttu sen jälkeen, kun meille laadittiin tämä hyvin eh, su- suuren ponnistelun ja verkkojen Eurooppa, jossa on nämä eri käytävät mukana ja tulla pyrittiin saamaan aikaiseksi tämä mm, ydinverkko, jonka tarkoituksena oli päästä yli näistä rajojen pullonkauloista ja haluttiin ottaa kaikki eri seikat mukaan tähän verkostoon, niin kuitenkin on sitten jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että logistiikka vastaavat pyytävät, että meidän pitäisi edistää myös globaalia verkostoa, sillä jos ei ole tarpeeksi kattavaa, kattavuutta, ei ole linkkejä kaikille alueille näiltä käytäviltä, niin tämä voi johtaa siihen, että yhdeksän käytävän kestävyys taloudellisesti ja myös ympäristön kannalta ei ole tarpeeksi merkittävä, eli tämä pitää huomioida. Ja sitten jäsenvaltioille annettava mandaatti täällä valiokunnassa, tämä on havaittu ja puheenjohtaja on tästä asiasta kovasti puhunut. Täällä on otettu esille se, että meillä on seitsemän vuoden suunnitelma, jopa useammalle vuodelle suunnitelma ja on budjetti ja on käyty valtavat neuvottelut alueiden kanssa ja kaupunkien kanssa ja hallitusten kanssa, jotka lopulta nämä lainsäädäntötoimet hyväksyvät. Ja sitten lopulta vaikuttaa siltä, että tämä ei ikään kuin ole minkäänlainen mandaatti jäsenvaltioille. Sillä on oma kansallinen suunnittelunsa liittyen eh, tavarakuljetuksiin ja muihin eikä tätä kuitenkaan huomioida ollenkaan. Ja sitten toimitaan aivan päinvastoin kuin mitä neuvostossa itse nämä valtiotkin ovat olleet mukana hyväksymässä. Halusin tämän ottaa esille erityisesti kohdissa 6 ja 7, että on tärkeää antaa komissiolle tukea löytää mahdollisuuksia ratkaista tämä. Ja kahdeksan kohdassa siksi esitän, että ohjausjaksoon otettaisiin tämä mukaan. Eli jäsenvaltioiden hallitusten hyväksymät suunnitelmat infrastruktuuriin liittyen talouden edistämistarkoituksessa tätä ei saa vaikeuttaa sellaisilla päätöksillä, mihin itse jäsenvaltiot päätyvät, ja tämä on usein todellinen este. Olisi tärkeää siis olla mukana tässä keskustelussa. Joko tehdään selväksi, että kansallinen suunnittelu myös meillä kotona on sen mukaista, mitä on hyväksytty, tai sitten sitä ei rahoiteta, tai sitten keskeytetään tai jotain. Ja sitten kohdassa yhdeksän, kuten voitte nähdä, puhun siitä, että tarvitaan lisää joustoa sillä on vaikeuksia näitä varoja lopulta käyttää. Ja kohdassa 10 komissiolla on erinäisiä näkökulmia, jotka he voisivat mainita. Minä puhun tässä eh, yhteen liitettävyydestä ja logistiikasta, että tarvitaan tukea tavarakuljetuksille niin, että yhdistetään eri liikennemuotoja. Tähän tarvitaan eurooppalainen koordinaattori niin, että nämä logistiikkaa alustat saisivat apua. En tarkoita, että tämän pitäisi olla uusi koordinaattori tai että tämän nyt käytettäisiin uutta rahaa, vaan joku olemassa oleva voisi olla tässä tehtävässä. Ja liittyen sitten verkkojen Eurooppaan, koska siellä on nyt alle Kohtaisia eh, tarjouspyyntöjä, niin kohdassa 15 minä pyydän, että komissio voisi jossain vaiheessa ennen vuotta 2020 esittää eh, jonkun tarjouskilpailun, joka liittyy erityisesti kaupunkisolmukohtiin ja alustoihin. Puheenjohtaja keskeyttää, teidän pitää lopettaa. Niin, olen juuri lopettamisen Tässä on enää kolme asiaa mainittavana ja muut itse asiassa puhuivat aika pitkään, eli kun minä nyt kerrankin viiden vuod- kerran viidessä vuodessa pääsen tähän esittelijän tehtävään, niin voisitte antaa minun puhua nyt ihan rauhassa. Planteo, planteo, eh, la... Kohdassa 19 eh, sanon, että on otettava uudelleen esiin päästöjen alentaminen jos ajatellaan uusia liikennemuotoja. Tässä mainitsen raskaat hyötyajoneuvot. Ja sitten puhun myös vihreistä käytävistä, jotka voitaisiin hyväksyä siltä pohjalta, että ajoneuvoja parannetaan, että kyseessä olisi täysin päästöttömät ajoneuvot, että pantaisi täytäntöön parempia sääntöjä, turvallisuutta ja muun muassa huomioiden ja tämä helpottaisi sitten tavaran vapaata liikkuvuutta. Ja lopulta puhun siitä, että komission pitäisi antaa toimijoiden käsiin sellainen toimintatapa, jossa mukaisesti yhdistetään kaikki se, mikä nyt toimii. Pitää huomioida e-freightkin ja kaikki hallinnollisen työn yksinkertaistaminen. Ja lopulta vielä muistutan, että olisi tärkeää uudet ammatit esitellä mielenkiintoisemmalla tavalla. Nämä liittyvät logistiikkaan ja tässä on paljon todella nopeaa uudistumista tapahtumassa. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Claudia. Kiitos. Sitten Claudia Schmidt. Ja, danke schön. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä ja äskeisestä puheenvuorosta tekstistä. Olemme monilta kohtaa samaa mieltä. Erityisesti logistiikan lisääntynyt tärkeys Euroopan taloudelle sekä teknologisen innovaatioiden potentiaali tehokkuuden lisäämiselle ja sitten tarve olla ympäristöystävällinen ja löytää ra- tarvittavia ratkaisuja, jotta tätä voidaan edistää Positiivista on myös konkreettinen ehdotus Rova Bulkilta 2017 olisi se, että multi, multimodaalisista ratkaisusta löydettäisiin lisää vaihtoehtoja, sillä tässä on mainittu, että useita ongelmia löytyy kaupungeissa ja solmukohdissa yksityiset investoinnit logistiikkakeskuksiin eurooppalaisin varoin voi olla järkevää, kaupungeissa, joissa kysyntä on suurinta kuitenkin. Vastustan sitä, että vakaus- ja kasvusopimusta heikennetään. Olen sitä mieltä, että kestävää kasvua ei saada rahoittaa velalla. Muutenhan Kreikka, Italia ja Portugali olisivat kukoistavia talousmahteja ja Alankomaat ja Saksa toisinpäin, ja näin ei ole niin pitäisi vielä olla omanlainen logistiikkakoordinaattori. No, siitä voidaan keskustella, en ole sitä täysinkään ollenkaan varma. Toinen asia, joka on minulle hyvin tärkeä ja joka mietinnöstä minusta puuttuu, on, että jos ajatellaan multimodaalista liikennettä, siinä perinteistä liikennettä ei pidä ajatella pelkästään, vaan jatkossa pitää ajatella myös 2000 luvun näkökulmaa, eikä vain vanhoja asioita pohtia. Tiedämme kaikki, että muutaman vuoden kuluttua, jos kehitys jatkuu, niin tulee olemaan lennokkeita, joilla on suurempi rooli. Ne muun muassa kuljettavat tavaroita entistä enemmän. Lennokkien potentiaali pitää käyttää minusta ja lennokit pitää integroida liikenneverkostoihin. Ja ikuinen kysymys kuuluu, että missä niitä pitäisi lentää, otetaanko ne tietyille lentokäytäville, moottoriteiden yläpuolelle vai muille infrastruktuureille, rautateille. No, siitä voidaan keskustella tulevina kuukausina ja vuosina tästä keskustella varmasti myös, mutta joka tapauksessa tätäkin pitää ajatella. Ehdottomasti kiitos sitten vielä Ines Ajala Senderille nämä tärkeät asiat tulevat varmasti keskusteluissa vielä esille. Kiitos sitten Tosanovski. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja haluaisin kiittää erityisesti esittelijää, nimittäin hän on tehnyt hyvän raportin, josta varmasti voimme monilta osin olla samaa mieltä. Olen samaa mieltä sen suhteen, että logistiikka ja multimodaalinen tavaraliikenne on erittäin tärkeä osa liikennettä ja tälle pitäisi laatia selkeät prioriteetit ja sen pitäisi olla selkeä prioriteetti EU-politiikassa. Ja tietysti suunnittelua voidaan aina parantaa, kaupungin sisäistä liikennettä voidaan aina parantaa, voidaan parantaa Euroopan laajuisia verkostoja subsidiariteettiperiaatetta pitää noudattaa. Erityisesti viittaan siihen, mitä esittelijä jo sanoi, että tämä varmasti johtaa moniin monimutkaisiin neuvotteluihin, mutta uskoisin, että olemme hyvällä tiellä. Ja tässä meidän täytyy löytää hyvät yhteiset ratkaisut, koska meillä on tässä kaikilla nyt oma lehmä ojassa ja eurooppalainen satelliittinavigointiohjelma Galileo, se on erittäin lupaava ohjelma ja sitä voitaisiin kehittää myös liikenteen ohjaukseen. Sitten korostaisin vielä turvallisuusaspekteja. Pitää ottaa käyttöön turvallisia ja luotettavia navigaatiojärjestelmiä. Ja Galileo lisäksi meillä on useita muitakin toivoa herättäviä ohjelmia joista voisi olla tulevaisuudessa hyötyä. No, ongelmallisina näen muutamat ehdotukset tuossa viimeisessä kappaleessa. Tässä viittaisin taas tuohon sosiaaliseen dumppaukseen liikennealalla. Ja tämä saattaa johtaa myös myös protektionismiin ja tässä tietysti on hyvin vaikea löytää yhtenäinen markkina liikennealalle, mutta sitä kohti pyrittäköön. Ja kiitos todellakin tästä erinomaisesta asiakirjasta ja odotan jo innostuneena tulevia keskusteluita ja varmasti tälle saadaan laaja kannatus. Kiitos ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijä Inesille tästä tehdystä työstä. Joistain asioista olemme samaa mieltä, esimerkiksi logistiikan tärkeydestä ja että nyt on oikea hetki, kun rajoituskehyksiä tarkistellaan. Voisimme käydä läpi kaikki eri kohdat, mutta minä puhun nyt yleisellä tasolla. Olisi ehkä parempi nyt vähän selkeämmin vielä ilmaista tietyt ajatukset, jotka täällä ainakin minun aikanani on toisteltu monta kertaa. Meillä on todellisia ongelmia. Todellinen, todellinen ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät eh, huomioi omassa politiikassaan ja budjetissaan niitä päätöksiä, jotka täällä parlamentissa on tehty. Täällä puhuttiin yhdeksästä käytävästä, jotka 2013 taas määriteltiin ja jäsenvaltioiden kanssa yhdessä on mietitty painopistealueita ja päätettiin, että Euroopan varoilla annetaan tukea ainoastaan tällaisille käytäville ja niillä on sitten täytäntöönpano aikataulu. Mutta kuitenkin nyt jäsenvaltiot jättävät tekemättä nämä prioriteettitoimet. Ja mihin tämä johtaa? No siihen, että kaikilla on ongelmia. Meillä on ympäristöongelmia, meillä on liikenteen sujuvuusongelmia, markkinaongelmia, logistiikkaongelmia. Meidän pitää ensinnäkin panna nyt ihan johdonmukaisesti täytäntöön. Ja tätä pyytäisin jäsenvaltioilta oltaisiin johdonmukaisia täytäntöönpanossa infrastruktuurihankkeissa ja myös lainsäädännössä on hyväksytty neljäs rautat rautatiepaketti siksi, että kolmatta ei pantu täytäntöön. Niin me tiedämme, mitä esteitä siinä oli. Tiedämme, minkälaisia esteitä tämä aiheuttaa markkinoille ja logistiikalle ja erityisesti investoinneille, yksityisille investoinneille, niille sektorille, jotka sanovat, että ne eivät aio sijoittaa, jos emme anna oikeusvarmuutta, jos emme harmonisoi lainsäädäntöä Euroopan tasolla, jos emme aseta samoja ehtoja kaikille toimijoille 28 jäsenvaltiossa. Tämä on meidän todellinen ongelmamme, sillä jos me koherentisti panisimme nämä täytäntöön jäsenvaltioissa, niin sitten moni ongelma olisi jo ratkaistu. Mitä liittyy sitten tähän kattavuuteen? se on totta, se pitää toteuttaa, mutta jos emme saa näitä päähankkeita tehtyä, niin on paljon vaikeampi sitten työstää näitä muita aiheita. Ja tässä minun ajatukseni, mutta vielä muutama seikka, jonka otan esille sitten. En tiedä, löytääkö komissio jonkinlaisen ratkaisun siihen, että voitaisiin mahdollistaa, että jäsenvaltiot eivät ottaisi budjettiinsa varoja sellaisia hankkeita varten, jotka eivät ole ykkösprioriteetti. Miten voidaan pakottaa jäsenvaltiot panemaan täytäntöön ne hankkeet, jotka on asetettu etusijalle? Tähän menee yksi prosentti Euroopan unionin BKTstä joka vuosi, ja näillä rahoilla voitaisiin tehdä vaikka mitä. Ja nyt on korostettava sitä, että on parantava yhteen toimivuutta, liikennemuotojen yhdistämistä. Tämä on hyvin tärkeää myös logistiikalle ja koulutusta. Meidän on pyrittävä sellaisen koulutuksen, jossa on eurooppalaiset parametrit, sellaista koulutusta, jota voidaan yhdenmukaistaa sitä varten, että työntekijät halutessaan voivat lähteä maasta toiseen tai paikasta toiseen ihan ilman minkälaisia ongelmia. Ja erityisesti on korostettava myös innovaatiotarvetta ja tämä on sellainen ala, joka muuttuu jatkuvasti ja taas kerran on kysyttävä, miksi Galileo-hankkeessa taas edistytä. Sitä on puhuttu niin pitkään, mutta ei kuitenkaan päästä mihinkään. Eli tarkistuksissa otan nämä esille, mutta erityisesti pyydän sitä, että ollaan yhdenmukaisia ja että voidaan tätä yhteensoviutta edistää. Pitää edistää intermodaliteettia, koulutusta, innovaatiota – ja edistää tällä tavoin myös yksityisiä sijoituksia, mutta on pyydettävä, että julkiset sijoitukset olisivat myös johdonmukaisia, niin että käytetään tehokkaasti julkisia varoja. Kiitos. Kiitos Merja Kyllönen seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos raportööri Senderille tästä luonnoksesta, johon tutustuin suurella mielenkiinnolla. <clears throat> Raportti sisältää varsin kattavan yleiskatsauksen siitä, mitä logistiikkasektorin yhteentoimivuuden parantamiseksi Euroopassa tulee tehdä sekä monia merkittäviä aloitteita. Logistiikan osalta on todettava, että törmätään tässä helposti samankaltaisiin toimivaltakysymyksiin kuin kaupunkiliikenteen osalta. EUlla ei ole itse asiassa juurikaan tosiasiallista toimivaltaa logistiikan tehokkuuden kehittämisessä ja logistiikan toimivuutta ja toimintaedellytyksiä pystytään parantamaan tarkoituksenmukaisesta infrasta lähtien, mutta tämä tapahtuu varsin pitkällä aikavälillä ja sen sijaan edistämällä tiedon ja digitalisaation käyttöä on tehokkuushyötyjä saatavissa huomattavan paljon enemmän ja siihen kannattaa kyllä panoksia satsata. Liikenneministeri aikana Suomessa opin sen, että harvoin virkakoneiston tai poliitikkojen kannattaa varsinaisesti opettaa yrityksille kuinka toimintaa olisi tehostettava tai kehitettävä sillä markkinoiden pelisäännöt on kyllä hyvin pitkälti sellaiset että yrityksellä on luontainen halu ja luontaiset intressit toimia itselleen parhaalla tavalla. sen sijaan meillä on tehtävänä tietysti vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisten siilojen ja sektoreiden yli ja mahdollistaa asioita. Logistiikkaan liittyen katson, että eurooppalaisella logistiikkasektorilla on kehittämispotentiaalia nimenomaan siinä, että varmistetaan kuljetusvirtojen älykäs suunnittelu, rahtikapasiteetin tehokas käyttö ja tässä julkisen sektorin roolina voisi olla luotettavien ja suojattujen tiedonvaihtoalustojen ja kauppapaikkojen syntymisen fasilitointi ja olen kyllä iloinen komission Digital Transport and Logistics Forumin perustamisesta, mutta hieman huolissani sen varsin ohuista tuloksista ensimmäisen toimintavuoden aikana ja toivoisin myös komissiolta raportointia parlamentin suuntaan foorumin toiminnan tuloksellisuudesta ja silläkin riskillä, että arvelette minun jo sairastavan dementiaa ja että toistan aina itseäni, niin haluaisin tässäkin yhteydessä peräänkuuluttaa että me tarvitsemme nykyistä parempaa ymmärrystä logistiikan käyttäjien tarpeista, asiakkaiden tarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Ja tältä osin toivon kyllä suorempaa vuoropuhelua sekä tämän valiokunnan että koko eurooppalaisen logistiikkajärjestelmän käyttäjien kanssa. Eli kuunnellaan enemmän asiakasta. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ich bedanke. Kiitos ja minäkin kiitän esittelijää ja totta kai jäsenvaltiot ovat tässä mukana ja me tiedämme kokemuksesta, että jos joku projekti on sellainen, että joku jäsenvaltio ei siitä tykkää, niin sitten se jää sikseen verkkojen Eurooppa-hankkeessa sovittiin joistakin hienoista projekteista, joissa oli mukana monta maata, ja sitten jos joku maa sanoi, että ei, niin sitten koko hommasta ei tullut mitään. Ja komission pitää todella pitää huolta siitä, että luodaan näillä hankkeilla eurooppalaista lisäarvoa. Ja sitten prioriteetit pitää asettaa tarkoin. Ei minulle Saksan näkökulmasta joku Erlang Erlangen reitti voi olla tärkeä, mutta se ei ole sitten muille. Ja sitten pitää olla todellakin joku selkeä projekti prioriteettina, eikä joku sellainen parin 30 vuoden hanke. Ja, ja komission pitää luoda prioriteetit sillä tavalla, että niistä tuo, tulee eurooppalaista lisäarvoa. Ja kaikki projektit kaikki halki Euroopan että kaikkiin näihin saataisiin 30 prosenttia maksimissaan yhteisrahoitusta. Tämä ei välttämättä toimi, vaan pitäisi jotenkin kannustimia luoda tällä yhteisrahoitusmekanismillakin, että jos joku projekti, vaikka se ei ole kansallisesta näkökulmasta niin tärkeä, niin jos sillä saadaan luotua eurooppalaista lisäarvoa, niin sille pitäisi voida komission taholta osoittaa enemmän rahoitusta yhteisrahoituksen muodossa, eli tällä tavoin kannustaa yhteiseurooppalaisiin projekteihin. Ja nyt annan tosiaan puheenvuoron vielä komission edustajalle. members, the commission welcomes the report. Kiitos puheenjohtaja, hyvät edustajat. Komissio suhtautuu myönteisesti edustaja Sanderin mietintöön, haluaisin korostaa esimerkiksi turvallisuutta, ohjausjaksoa ja kansallista suunnittelua ja muita seikkoja. Hyvät edustajat, logistiikka, kuten Rova ja Sendel sanoi, on osoitus siitä, että eh, rahtiliikenne toimisi saumattomasti. Meidän komissiossa mentävä toimintasuunnitelman laatimiseen, jotta voidaan nähdä, miten logistiikka toimisi. Tässä on infrastruktuuri, digitalisointi, rahoitus ja standardit tärkeänä osina. Puhun lyhyesti, koska tiedän, että nyt olemme jo istunnon loppupuolella, mutta infrastruktuurista sanoisin, hyvät naiset ja herrat, että multimodaalisuus toimii näissä solmukohdissa, sillä se toimii juuri tuossa kohtaa ja siksi on hyvin tärkeää, että on laadukkaita yhteyksiä solmukohdissa. Tämä koskee merta ja rahtipalveluita, mutta jos se ei toteudu, niin multimodaalisuus ei toteudu ollenkaan. Tietysti on näitä linkkeen laatua työstettävä, mutta kuten puheenjohtaja sanoi, kyseessä ei ole sitä 20 vuoden kuluttua toteutettua suuret hankkeet, vaan myös pienet asiat ja niiden linkkeen yhteen toimivuus esimerkiksi, että saataisiin pidempiä junia tai pitää huomioida eh, siltojen korkeus, kun yltään vesiväyliä. Kaikki tämä pitää huomioida käytävä lähestymistavassa. Me ensi vuoden alussa palaamme tähän koordinaattoreen toimesta, joten voitte nähdä, minkälaisia ajatuksia tämä tässä liittyy logistiikkaan. Koordinaattorit ovat työstäneet eh, asioita liittyen multimodaalisuuteen, mutta myös urbaanin liikkuvuuteen ja ITS. Ja kaikki tämä liittyy myös logistiikkaan. Mielellämme teemme yhteistyötä Ines Ajala Sennerin kanssa jotta voidaan kaikki tämä ottaa mukaan mietintöön. Ja sitten toinen seikka, jota haluan korostaa, on digitaaliset aspektit ja liikenteessä liikenteen logistiikan foorumi tarkastelee näitä digitaalisia aspekteja. Ja näiltäkin osin meidän on tietysti linkitettävä yhteen näitä eri, eri muotoja, eikä pidä siiloissa työskennellä. Meillä on eh, eri liikennemuotojen osalta erilaisia tilanteita, mutta miten ne yhdistetään? Tämä on keskustelu, mitä pääosastossa käydään. Toivottavasti saamme hyviä tuloksia ja voimme kertoa näistä teille, kuten Rova Kyllönen pyysi. Ja sitten koko tämä rahoitusasia, josta moni puhui, se on katettu tietyllä välillä Horisontti 2020 innovaation osalta, mutta myös verkkoon Eurooppa-väline, joka antaa myös tarjouskilpailussa, jotka tulevat eh, julkisuuteen tämän viikon lopulla. Tässä on budjetti, joka eh, koskee rahtipalveluita ja kaupunkisolmukohtia ja näin toimijat ovat tämän nähdä saman tien vielä, kun tätä mietintöä laaditaan. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja töitä on vielä tehtävänä. Tämän mietinnön pohjalta pitää miettiä myös tulevaisuutta, niitä budjetteja, jotka saadaan käyttöön. Ja jotkut näistä seikoista, jotka mainitsette, edustaja Eila Sender, ovat tärkeitä. Esimerkiksi se, että voitaisiin kiittää lisää huomiota solmukohtiin tulevassa budjetissa myös digitalisointiin Ja sitten se, mitä Nostra Grammar sanoi näistä prosenttimääristä, tässä on selkeä osoitusta siitä, että korkeammat prosentit voisivat olla hyödyksi, jos EUn lisäarvo on aivan selvä. Tätä mietintätyötä tekisimme mielemme kanssanne. Niin toivottavasti Aila Senderin mietintö edistää tätä. Teemme yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos. Vielen Dank. Und jetzt die... Kiitos. Sitten vielä esittelijä Ajala Sender. Ole hyvä. Kiitos kollegoille, varjoesittelijöille ja Verran kaikista tästä huomiosta, mitä tänne on kiinnitetty, ja näistä ehdotuksista. Toivottavasti ne konkretisoituvat tarkistusten muodossa ja kiitos herra Roittisi siitä, että komissio niin nopeasti ottaa esille ne seikat, jotka tässä valiokunnassa mainitaan. Mutta kollegoille haluaisin vielä sanoa, että voin yhtyä aivan täysin siihen, että meidän pitää antaa tukemme Galileolle. Se on alusta, jonka pitää auttaa luotettavalla tavalla meidän tavarakuljetuksiamme ja itse asiassa kun sanoisin liittyen tähän kattavuuteen, minä olen sitä mieltä, että tätä kun toimijat pyytävät, niin tämä on asia, joka liittyy esiriin, koska tämä on nyt sellainen hankaluus, että kun meillä on nämä yhdeksän pääkäytävää, jotka ovat prioriteettina, niin niiden asema vaikeutuu, kun Junckerin suunnitelman eli Esirin avulla, joka on siis tämä yksityinen osa, niin sitten meille tulee tämä ongelma, eli tämä investointipankin solmu kohta. Meille tulee tämä kapasiteettiongelma, eli tähän tarvitaan vähän apua. Eli pitää varmistaa se, että tässä ei ole ristiriitaisuutta tämän kattavuuden ja muun välillä ja tämä on ollut tärkeää. Ja sitten vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että en ole asioita tarpeeksi selvästi maininnut, mutta minä todella haluan pakottaa jäsenvaltiot harmonisoimaan toimensa sen kanssa, mitä he itse ovat päättämässä neuvostossa. Eli tässä ei saa olla tällaista ristiriitaisuutta ja olen samaa mieltä siitä, että nämä pienet eh, askeleet voivat usein antaa suurten hankkeiden sitten päästä eteenpäin. Ja herra Roitinsille sanoisin, että jatketaan vuoropuhelua, jotta mahdollisimman nopeasti voitaisiin panna täytäntöön asiat rahoituksen osalta ja sen osalta, että tehdään näkyväksi eh, tavaran liikkuvuuden tarve pitää innovoida ja modernisoida, mutta tarvitaan myös lisää eh, kohesiota ja lisää kunnollisia työpaikkoja. Vielen Dank. Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräpäivä on 18. marraskuuta. 5.12. hyväksytään tässä valiokunnassa ja sitten täysistunnossa asia, asiasta äänestetään äh, tammikuussa. Nyt päätetään tämä aamupäivän osio. Jatketaan iltapäivällä kello 15. Nähdään.